Dear colleagues, please. No niin, hyvät kollegat. Kiitoksia. Haluaisin kiittää ja toivottaa tervetulleeksi kaikki arvon puhujat, jotka ovat tänään paikalla julkista kuulemistamme varten. Käsittelemme suurta pankkialan pakettia. Kiitoksia siitä, että hyväksyitte kutsumme. Ja tämä kuulemistilaisuus toden totta pidetään nyt aivan keskeisellä hetkellä, kun valmistelemme mietintöjämme. Aloittelemme lainsäädäntöprosessia parlamentin puolelta. Tämä ala todella on keskeinen siinä, kun parannamme sääntöjämme ja saamme pankkiunionin toimimaan. Ja uskon, että lähtökohtamme ovat erittäin hyvät. Kiitoksia hyvistä ehdotuksista joita on molemmin puolin tehty. Paketin sisällöstä voisin sanoa, että olemme päättäneet tai olimme jo päättäneet nopeuttaa kahden säännöstön IFRS 9 pakettia emme ole vielä päässeet samaan lopputulokseen toisen paketin osalta, heikommassa asemassa olevien lainen osalta, mutta varmasti pääsemme keskusteluissa tässäkin eteenpäin. Kuten sanoin, nämä kaksi pakettia ovat erittäin relevantteja MREL ja TELAC vähimmäisvaatimusten äh, virtaviivaistaminen on tärkeää, jotta tästä järjestelmästä tulee uskottava. Ja tämä on merkittävä osa tällaista järjestelmää ja siihen tulee todella keskittyä. Tulevina kuukausina ja ensi vuonna Oikeastaan pankin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä katsotaan laajemmin. Mutta nämä kaksi elementtiä on kuitenkin syytä pitää erillään vakavaraisuusasetuksessa ja vakavaraisuusdirektiivissä on mielestäni hyvä tasapaino riskin vähennysvälineissä. Näin pyritään antamaan parempia kannustimia ja parempaa rahoitusta reaalitaloudelle. Ja meidän työmme todennäköisesti tulee parantamaan näiden pakettien luonnetta ja oletan, että tästä kuulemistilaisuudesta saamme lisää pohdittavaa, jotta sitten saamme todella aikaan laadukasta tulosta. Nyt annan puheenvuoron kahdelle esittelijällemme viideksi minuutiksi kullekin. Ensinnäkin pankin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivipaketti Gunnar Högmark. Kiitos tästä alustuksesta ja minä myös toivotan vieraamme tervetulleeksi tänne tänään. Minun näkökulmastani on tärkeää aloittaa siitä tosiasiasta, että viimeiset viisi, kuusi vuotta olemme tehneet valtavan määrän uutta lainsäädäntöä, pääomavaatimukset ja pääoma-asetus, BRRD, elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi on yksi ja koko joukko muita. Monet asiat ovat muuttaneet oikeastaan koko Euroopan finanssimarkkinoiden tilannetta. Pidän hyvänä sitä, että me otamme nyt jälleen uuden askeleen eteenpäin, koska tämä antaa meille mahdollisuuden tarkastella sitä, mitä olemme saavuttaneet ja mitä mahdollisia ongelmia meillä on. Ja minusta on hyvä kuullakin tänään eri asiantuntijoilta, miten he näkevät täytäntöönpanon ja miten he myös kokevat nämä eri lainsäädäntöpaketit. Voimme nähdä, että BRRD, elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi, on testattu tietyissä tilanteissa. Ja sen vuoksi onkin hyvä kuulla näkemyksiä ja kokemuksia tästä, mutta myös siitä, millä tavalla tätä lainsäädäntöä on täytäntöön pantu eri jäsenvaltioissa. Ja kuulla hieman niistä eri ongelmista, joita saattaa syntyä siitä, että täytäntöönpano voi olla hieman erilaista. Minun näkökulmastani elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivissä hyvin tärkeä tekijä on se, että pitäydytään markkina kurissa, jota BRRD on tarkoitus luoda. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jokainen, joka investoi pankkiin, sen täytyy tai hänen täytyy olla tietoinen siitä, että tämä raha – se voidaan se voidaan ottaa sijoitusvastuun piiriin. Ja sitä, että meillä on niin paljon erilaisia valvojia markkinoilla ja ne arvioivat ja pankkeja ja niiden ottamia riskejä. Yksi niistä ongelmista, joita me olemme nähneet BRRDn toimissa käytännössä, on se, että, että kaikkien pääoma ei ollut sijoittajavastuun alaista, vaikka se itse asiassa kuitenkin oli sitä. Ja sen vuoksi minusta meidän pitää nyt selvittää tätä tilannetta sillä tavalla, että osoitamme, että ei ole olemassa poikkeuksia vain sen vuoksi, että osa veloista, osa pääomasta on sellaista, että se on äh, haavoittuvampaa kuin toiset. Markkinakurin pitää olla tiukka kaiken äh, pääoman osalta, koska muuten me äh, menetämme sen asian, jonka me halusimme saavuttaa BRRDn yhteydessä. Joten minun näkökulmastani, ja tästä haluaisin kuulla teiltä kommentteja, niin se, että otettiin käyttöön TELAK, se tulee tehdä sillä tavalla, että voimme olla varmoja siitä, että velka on sijoittajavastuun alainen ja että tässä voidaan toimia nopeasti, mutta että tässä ei toisaalta anneta sellaista kuvaa, että toiset osat pankin veloista eivät kuulukaan sijoittajavastuun alle. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Tärkeää on myös nähdä, nämä eri asiat yhden paketin osioina, yhtenä pakettina. Äh, CRR, CRD ja BRRD, vakavaraisuusasetus, vakavaraisuusdirektiivi ja elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, olemme keskustelleet siitä, miten toimia. Ja herra Siimanhan on tämän toisen paketin puolen esittelijä ja olemme hyvin määrätietoisesti pyrkineet toimimaan hyvällä tavalla. Pitää pitää mielessä myös se, että kun me menemme eteenpäin, katselit minua tässä nyt sen näköisenä, että minun puheaikani jo loppui ja haluaisin vielä 10 sekuntia. Eli markkinakuria, markkinakuria. No, mutta jos tässä nyt puheenjohtaja ei lähde heikentämään tätä markkinakuria, olisin iloinen. No se, mitä haluan varmistaa, on se, että me luomme sellaisen järjestelmän, joka voi luoda vakautta yhtäältä, kun se myös antaa dynamiikkaa Euroopan yritysten rahoittamiseen. No niin, minä käytin 20 sekuntia ekstraa, joka johtui siitä, että te heititte minulle tuollaisen katseen the rapporteur. Kiitoksia. Nyt sitten toinen esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat paikalle tiensä löytäneet. Pyydän teitä asettamaan kuulokkeet korville ja pyydän nyt sitten käynnistämään vasta ajanmittauksen minulle. Kiitoksia todella siitä, että hyväksyitte tämän kutsun. Tämä pankkipaketti on yksi laajimmista paketeista, joita EK on tällä kaudella käsittelee. Usein tässä pohjaudutaan suoraan äh, FSBn Basel-komitean sopimuksiin ja nyt tehdään teknisiä uudistuksia EUn tasolla Olemme tässä nyt alkuvaiheessa ja tätä voidaan lyhentää sillä, että meillä on IFRS 9 ja niin kutsuttu tapahtuu sitten tämä nopean käsittelyn vaihe, ne käsitellään erikseen. CRD, CRR, niitäkin voidaan sitten katsoa lyhyemmin. Ja siksi onkin erittäin tärkeää, että olette tänään täällä paikalla. Olen nyt katson tässä jotakin asioita, joihin haluaisin teiltä konkreettisia vastauksia, koska välttämättä jälkikäteen tähän ei ole enää mahdollisuuksia. Ensinnäkin suhteellisuus ja tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Niistä puhutaan jatkuvasti, mutta usein tämä on hankala toteuttaa pankkimarkkinoilla. Usein uusi sääntely iskee pieniin toimijoihin voimakkaammin, eikä niillä ole välttämättä keinoja toteuttaa uusia vaatimuksia ja siksi ne ajetaan fuusioitumaan muiden kanssa. Minulla on tässä Frankfurter Allgemeine Zeitungin uusi artikkeli, jossa puhutaan siitä, miten pienet pankit joutuvat sääntelyt tsunamin uhreina liittymään yhteen. Finance, Finance Watchista edustaja, joka on paikalla. Miten te arvioitte näitä sääntöjä, joita on tulossa ja miten suhtaudutte tältä osin suhteellisuuteen? Minkälaisia parannuksia tässä voitaisiin tehdä? Voitaisiin mennä pidemmälle ja myös toisinpäin. Missä ette näe minkäänlaista varaa poikkeuksille tai helpotuksille, jotka menisivät pidemmälle kuin komission ehdotukset? Tähän liittyy myös se, että kenties vaaditaan enemmän niiltä, joiden riskit ovat suurempia – Näettekö tällaisen toimintaa varaa? Sitten Jörgman Fallis ja Erste Groupin edustaja ja Timers Triodos Pankista. Te olette tällä paikalla. Edustatte pankkeja, usein pienempiä pankkeja. Missä teistä on eniten pelivaraa pienille pankeille, toimijoille helpottaa niiden toimintaa? Minua kiinnostaisi todella se, miten, tai mitkä uudistukset CRR, crd aiheuttavat eniten vaikeuksia pienille pankeille. Sitten Societe Generalin edustaja. Usein kun lasketaan riskejä, tällaiset sisäiset mallit ovat käytössä vain suurimmilla toimilla, kun taas pikkupankit käyttävät standardisoituja toimintatapoja. Mitkä teistä ovat näiden sisäisten riskin laskumallien parhaat puolet? miten riskejä voitaisiin vähentää. Usein kritisoidaan sitä, että nämä sisäiset mallit eivät tarjoa yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia kaikille – ja suurimmat voisivat sitten näihin toimiin liittyen luoda itselleen kilpailuedun. Miten pureudutte tällaiseen kritiikkiin? Sitten toiseksi todella suhteellisuus on äärimmäisen tärkeää ja pankkien edustajat usein sanovat, että vaatimukset pankkeja kohtaan lisääntyvät, erilaiset valvontaviranomaiset pyytävät niiltä koko ajan lisää. Eikö meillä voisi olla jonkinlainen keskustoimija, jonka kautta kaikki tieto kulkisi ja sitten sieltä voitaisiin onkia tarvittavat tiedot. Tällainen konsolidoitu toimintatapa voisi välttää päällekkäisyydet tiedon hankinnassa, mutta silti pitää valvonnan laadukkaana. Sitten sääntelijöille. Uskotteko, että tämä voisi toimia? Miten suhtaudutte tähän? 5 minuuttia 25 sekuntia, eikä tarvinnut edes tänne päin katsoa puheenjohtajan. Kiitos. Thank you very much. And now we start. Kiitoksia. Nyt sitten puhujamme. Ensin Andrea Enria, Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Uh, well, the, the... Kiitoksia. Euroopan pankkiviranomainen on tyytyväinen komission ehdotuksesta kansainvälisestä standardista puitteissa. Me olemme osallistuneet eri raporteilla koskien ö, velkoitusastetta kaupankäyntikirja, vaatimuksia ja niin edelleen. Me olemme tehneet kunnollisen analyysin vaikutuksista Euroopan pankkimarkkinoilla, kun käytetään kansainvälisiä standardeja, on arvioitu erilaisia liikemalleja, eri kokoisia pankkeja, samoin lainanantoa PK-yrityksille ja EU-taloudelle kokonaisuudessaan. Meidän suosituksemme oli toimia kansainvälisten standardien mukaisesti muutamin poikkeuksin sopeutuksen. Olemme tyytyväisiä komission ehdotuksiin ja siellä on pitkälti hyväksytty meidän ehdotuksemme. On vain joitakin alueita, joissa komission aloite on erilainen kuin meidän suosituksemme kansainväliset standardit, jossa helpotetaan vaatimuksia joidenkin laitosten kohdalla Nämä ehdotukset ovat mukana lopullisessa lakitekstissä. Pitää antaa mandaatti eh, pankkiviranomaiselle, jotta se voi jatkuvasti valvoa sääntöjen noudattamista ja poikkeuksien soveltamista. Yksi eh, pyritään saamaan nämä säännöt suhteellisemmaksi ja vähemmän raskaiksi pienemmille yrityksille. Erilaisia vastauksia eh, komission konsultaatiokierrokselle on tullut. Tässä on keskitytty taakkaan pienelle pankille. On yksikäteinen liiketoimintamalli, jotka toimivat perinteisellä tavalla. Valvojan raportointi ja e- eurooppalaiset raportointipuitteet, se on usein otettu esille ongelmakohtana. Tämä tukee näkemystä siitä, että suhteellisuus pankkiasetuksessa on sellaiset, että vaaditaan vähemmän vaatimuksia, mitä tulee kansallisen tason pankkeihin ja paikallisen pankkeihin. Ei ole niin, että sääntelyvaatimukset ovat suhteettomia, mitä tulee riskeihin, vaan pikemminkin suhteellinen soveltaminen yhteisten sääntöjen kohdalla täytyy olla tasapainossa sääntöjen kanssa ja ottaa huomioon erilainen sääntöjen noudattaminen ja ottaa huomioon pankin liiketoiminnan riskit suhteellisuus yksinkertaistamisten, yhteisen sääntöjen soveltamisen kautta pyritään kuitenkin toimimaan niin, ettei vaaranneta vakavaraisuusvaatimukset. Toinen arka kysymys on pilari kaksi kysymykset. Tässä on, on tehty hyviä tarkistuksia, koska totesimme pian, että tämänhetkinen pilari kahde, kaksi vaatimusten vaatimus vaihtelee kovasti EUn eri paiko- maissa. Tässäkin tapauksessa komission ehdotus heijastelee pitkälti sitä kannanottoa, jonka otamme, otimme esille omassa raportissamme perustuen ensimmäisen vuoden kokemuksiin eh, CAD-direktiivin toteuttamisessa. Pilari 2 vaatimukset ovat lisää julistustovia vaatimuksia. Ne selventävät sitä, miten säännöt toimivat maksimijakokelpoisen määrän kohdalla ja sitten tähän liittyy myös pääomaohjeistusta erityisenä välineenä kertoa viranomaisen odotuksista, mitä tulee stressitesteihin. Tämä on varsin tervetullutta, koska stressitestitulokset eivät ole johdonmukaisia, kun sovelletaan tätä valvojen arviointiprosessia. Joskus käytetään jo stressitestien tuloksia ja asetetaan tätä kautta pääomapuskureita, kun toiset taas käyttävät näitä stressitestien tuloksia sita, sitovina pilari kaksi vaatimuksina. Sitten vielä lopuksi tässä selvennetään pilari kahden vaatimuksen, joka kautta saadaan aikaan suurempaa lähentymistä valvontatoimissa. On komissiossa on myös hyviä kommentteja kriisinratkaisutoimista. Ne heijastelevat pitkälti raporttia, jonka me julkaisimme 2016 ja olen täysin linjassa TELAK-vaatimusten kanssa. Aivan erityisesti haluaisin vastata siihen, mitä Högmark sanoi. On nimittäin tärkeää, että pidämme kiinni BRRD vaatimusta kriisin hallintatilanteessa. Pyytän äh, sisäistämään menetykset sijoittajan vastuun avulla. Jos elin tarvitsee valtion tukea, silloin pitäisi nähdä se äh, todennäköisesti katuvana laitoksena sitten uudelleen pääomittaminen julkisin varoin. Se on sallittua poikkeuksellisesti tiukkojen ehtojen toteutuessa hiljattain teimme ehdotuksen, että käytettäisiin ennalta ähm, varautuvaa pääomittamista ja otetaan huomioon pankkisektorin omaisuuserien laatuongelmat on ehdotettu sitä, että perustetaan tällainen eurooppalainen omaisuudenhoitoyritys tai sitten tällaisia kansallisia omaisuudenhoitoyrityksiä, että voidaan voittaa näitä markkinatoimimattomuustilanteita. On tehty e- e- ehdotus BRRD-direktiivin mukaisesti. Tätä kautta saat tai sen johdonmukaista sisämarkkinoille sen suhteen, miten sitä sovelletaan. Ja meidän täytyy toimia ja meidän pitäisi toimia näissä puitteissa, että voimme säilyttää tuloksellisuuden direktiivissä ja sen toimivuuden. Kiitoksia. Andrea Enria, now. Kiitoksia Andrea Enrialle. Seuraavaksi Daniel Nyi, yhteisen valvontamekanismin puheenjohtaja. Kiitos. Äh, EKPssä me pidämme tätä äh, pakettia hyvin tärkeänä. On erittäin tärkeää, että jatkamme sitä, että meillä on vahvaa äh, eurooppalaista lainsäädäntöä myös tukena kansallisille viranomaisille. Joten me pidämme tätä äh, ehdotusta erittäin äh, hyvänä liittyen äh, erilaisiin valvontastandardeihin, joka auttaa laitoksia. Sen lisäksi pidämme hyvänä näitä päätöksiä, jotka liittyvät kriisinratkaisuun ja samoin mitä tapahtuu TELAK ja MRELiin, ne ovat tärkeitä askeleita kohti oikeaan suuntaan. Me pidämme myös hyvänä se, että otetaan käyntiin harmonisoitu kategoria, joka liittyy näihin omassa asemassa oleviin lainoihin. Ja että valmistellaan myös näitä uusia vaatimuksia luottolaitoksille. Sen lisäksi meidän täytyisi myös parantaa sijoittajavastuuta kriisin ratkaisussa. Meidän täytyy myös saada aikaan lähempää, parempaa valvontaa myös kolmansien maiden pankkiryhmille, jotka toimivat Euroopan unionissa. Meillä, me tarvitsemme kuitenkin hieman näin muutoksia, jotta voitaisiin minimoida mahdollinen pirstaloituminen, sirpaloituminen liittyen esimerkiksi holding-yrityksiin tai luottolaitoksiin äh, ja kolmansien maiden suuriin äh, haarakonttoreihin Euroopassa. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida myös äh, pankkilaitokset, jotka toimivat rajat ylittävästi. Me tarvitsemme parempaa hallintaa pääomavirroille, jotka kulkevat rajojen ylitse Ja meidän täytyy kaikki tämä tehdä kuitenkin niin, että ei luoda riskejä rahoitukselle ja vakaudelle. On asioita kuitenkin, joita tässä ehdotuksessa voitaisiin parantaa. Ensinnäkin on tärkeää että varmistaa se, että valvojilla on tarvittavat välineet, raportoida ää, luottoriskeistä. Kaikkia riskejä ei voida ennakoida lainsäädännössä ja kaikkea ei voida myöskään arvioida ykköspilarissa. Sen vuoksi tarvitaan valvonta oikeuksia niin, että he voivat ryhtyä toimimaan. Ja sen lisäksi toisessa vaiheessa meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä on yhteiset puitteet tälle valvonnalle. Ja kun me saamme tällaiset yhteiset puitteet, niin äh, silloin ei ole niin suurta riskiä, että ei saada kaikki joka paikasta kerättyä tätä tietoa ja sen lisäksi täytyy varoa sitä, että tällainen one size äh, sopisi kaikille, että sitä ei käytetä. On myös äh, välttämätöntä varmistaa, että valvojat voivat pilarissa kaksi määriteltyjä välineitä. Sen lisäksi on muita, valvonta, muita valvontavälineitä, jotka ehkä sopivat paremmin tiettyihin tarpeisiin. Sen lisäksi täytyy harmonisoida tiettyjä Euroopan tason valvontamekanismeja. Me, tämä liittyy esimerkiksi pääomaan, vaatimuksiin, jotta voidaan arvioida riskejä, joita ei nähdä esimerkiksi tilinpäätöslainsäädännössä. Äh, Tällä hetkellä olemassa olevat äh, ähm, säännöt eivät estä järjestelemättömiä lainoja, roskalainojen syntymistä. Ja äh, meidän täytyisi myös äh, sopeuttaa globaaleja sääntöjä Euroopan erityistilanteeseen. On paljon erilaisia sääntöjä, jotka eivät ole täysin äh, tämän tavoitteen mukaisia, äh, koska kansainvälisten standardien sopeuttaminen, siihen liittyy myös kustannuksia. Sen lisäksi me tarvitsemme enemmän suhteellisuutta, se on eh, tärkeää varsinkin pienemmille, yksinkertaisemmille pankeille ja me haluaisimme, eh, että tässä huomioidaan myös esimerkiksi eh, IT-kustannukset pankeille. Sen lisäksi Siksi täytyy harmonisoida eurooppalaista lainsäädäntöpuitteistoa. Meistä olisi voitu tehdä paljon enemmän niin, että olisi voitu harmonisoida myös kansallisia sääntöjä. On tärkeää, että lainsäätäjät sopivat nopeasti pääomavaikutuksien siirtymä kaudesta, koska tilinpäätössä säännöt tulivat käyttöön tulevat käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2018, kuten te tiedätte. Sen lisäksi me haluaisimme että selkeytettäisiin myös näitä äh, varhaisen puuttumisen välineitä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä niin, että niitä voitaisiin käyttää paremmin käytännössä. Äh, kiitos. Thank you very much. Now next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Dominique Labourieux, yhteisen kriisin ratkaisun neuvoston hallintoneuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parlamentin jäsenet kutsusta osallistua tähän kuulemiseen, missä keskustellaan erittäin tärkeistä kysymyksistä. Kuuluuko nyt paremmin hyvä? No tässä hukkasin jo 15 sekuntia. En nyt toista tätä johdantoani kuitenkaan, joten mennään suoraan asiaan keskittyn kriisinratkaisuun pelkästään enkä valvontapakettiin tässä ehdotuksessa. Olemme tyytyväisiä todellakin komission MREL-vaatimusten tarkistamisesta ja TELAK kysymyksestä ja haluaisimme alussa kiittää komissiota heidän tekemästään kovasta työstä asiassa. Euroopan komission ehdotus selkeyttää miten kansalliset elac standardit sovelletaan sitten eurooppalaisessa kontekstissa. Tämä on hyvin tärkeää meille. Kriisalkoisviranomaisena komissio ehdottaa, miten täytäntöön pannaan kansalliset elac standardia pilari yksi osana MREL vähemmäisvaatimuksia, johon liittyy lisää pilari kaksi vaatimus osana MREL-vaatimuksia. On tärkeää, että me vältämme tällaiset jyrkännevaikutukset laitosten kohdalla, joissa on, jotka ovat järjestelmän kannalta merkittäviä Euroopassa, kun aikaisemmin on jo korostettu, kuinka tärkeää on kohdella samalla tavalla järjestelmän kannalta tärkeitä laitoksia. Tässä yhteydessä olemme tyytyväisiä, että MREL-paketissa selkeästi selitetään, kuinka tärkeää yhtäläiset toimintamahdollisuudet ovat näiden globaalien järjestelmän kannalta merkittävien ja muiden systeemisesti merkittävien pankkien kohdalla. Tämän takia tunnemme suurta sympatiaa pankkiviranomaisen suostusta kohtaan laajentaa mandatorista velkojen ali, ähm, oikeusjärjestelmän muutosta ja siksi tukisimme pilari yksi vaatimuksia muiden järjestelmän kannalta merkittävien laitosten kanssa, jotka eivät ole globaalisti merkittäviä laitoksia. Meistä tästä olisi hyötyä, että parlamenttikin tätä pohtisi. On myös tärkeää säilyttää ainakin olemassa oleva joustovara samoin täytäntöönpanomahdollisuudet, jotta voidaan sovittaa MREL-vaatimukset, MRELin laatu ja MRELin sijoittaminen kriisiratkaisustrategioihin ja laitosten hajoitettavuuteen. on panneet merkille, että on joita on, kriisinratkaisuviranomaiset ovat vahvistaneet tätä puolta, emmekä ole välttämättä vakuutuneet tästä, mitä tulee sitten Pilari yhdessä pitäisi varmistaa, että EU täyttää kansalliset vaatimukset, siis 1921 vaatimusta ainakin, ja sit, tätä on ehdotettukin. Mitä tulee sitten pilari 2 MR-vaatimuksiin? Kriisinratkaisuviranomaiset haluavat tarvittavaa joustoa, jotta voidaan asettaa tarvittava riittä, siirtymävaihe ja tasapainoinen tilanne, jotta vältetään tällainen jatkuva siirtymävaihe ja pitkittyminen, jos pankki pannaan selvitykseen. Sitten velkoja hierarkia, niin kuin Danielkin me olemme tyytyväisiä päätöksestä kiinnittää tähän ja todetaan, että tar- täytyy edetä nopeasti, jotta voidaan varmistaa, sa- saada vakuutta näihin velko- asemaltaan heikompiin velkakysymyksiin. On tärkeää, että ehdotus on riittävän vankka, eikä ole mitään epäselvyyttä ehdotuksessa mitä tulee siihen, miten kohdellaan kansallisia erilaisia lähestymistapoja. Mitä tulee sitten moratorium välineeseen, on ehdotettu meistä, tämä liittyy näihin ensisijaisen toisessa pääomaan. Tässä näiden sovellusala on avainkysymyksessä. Liian kapea sovellusala tekee tästä vähemmän helpon käyttää viranomaisille. Ja yleisesti ottaen Meistä olisi hyvä säilyttää kriisinratkaisumoratorio ja pitäisi voida palata markkinoille sen jälkeen, kun on tehty tällainen valvonnallinen moratoriumi niin ensin, ottaen huomioon sen, että on vaikea säilyttää eh, kriisiratkaisutilannetta moratorion jälkeen, jos tästä pidetään kuitenkin kiinni moratorista silloin viranomaiselle on tärkeää tehdä tehokasta yhteistyötä keskenään. Me haluaisimme myös ottaa käyttöön yleisen lausekkeen valtion valtuuksista, koska siitä olisi hyötyä siinä, kun täytäntöönpanon laajuus ja harmonisointitoimia tässä asiassa. Me tuemme myös ö, tätä etusta väliaikaisesta emoyhtiön hallinta oikeudesta. Jos tätä pannaan kunnossa tavalla, komission paketti, kun tarkistetaan SRR, SRD, direktiivejä ja asetusta. Näin pankit tulevat vahvemmaksi ja tämä hyödyttää koko taloutta. Näin veronmaksajat saavat paremman suojan on tärkeää, että ei heikennetä kriisinratkaisupuitteistoa, joka meillä tällä hetkellä on, vaan sen sijaan tarttua tilaisuuteen, joka annetaan komission ehdotuksesta edelleen vain vahvistetaan eurooppalaisia puitteita. Kiitoksia. Very much. Now, uh, we have to... Kiitoksia. Nyt sitten kansallisten valvontaviranomaisten edustajat. Ensin Erik Teden Ruotsin finanssivalvonnan pääjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät EK-valiokunnan jäsenet. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut ja muutkin tänne Brysselin keskustelemaan uudesta pankkilainsäädäntöpaketista. Aluksi haluaisin osoittaa arvostustani parlamentin tekemää työtä kohtaan siinä, kun se on valmistellut pankkijärjestelmää. Yhdeksän vuotta kriisin alkamisen jälkeen pääomamme, pankkimme ovat paremmin pääomitettuja ja ne ovat nyt paremmin, ne sietävät riskejä paremmin, mutta emme vielä ole kuitenkaan tien päässä. Tarvitaan edelleen merkittäviä sääntelytoimia ja tämä pankkipaketti on niistä yksi. Ruotsi pitää tätä pankkipakettia hyvänä, mutta tässä on kuitenkin rajoitteita valvontaa valvonnan joustavuuteen liittyen, erityisesti mitä tulee järjestelmäriskeihin, toistan järjestelmäriskeihin. Tämä on Ruotsin järjestelmän kannalta äärimmäisen tärkeää. Nyt sitten ensimmäinen kuva. Joustavuus ja harmonisointi, niiden pitäisi kulkea rinta rinnan, ne eivät ole vastakkaisia asioita. Harmonisoinnin kautta voidaan ottaa käyttöön vähimmäistandardeja, tiettyä ennakoitavuutta ja myös johdonmukaista riskien käsittelyä. Näin voidaan välttää sääntelyn mielivaltaisuutta tai sitä, että standardeja viedään alaspäin. Jotta voidaan toimia kilpailukykyisesti, on oikealla tavalla havaittava riskit ja valittava oikeat välineet ja katsottava tiettyjen maiden tai alueiden riskiprofiileja. Joustavuuteen liittyy riskejä. Me tiedämme, että voidaan käyttää hyödyksi joustavuutta kansallisten etujen saamiseksi. Joskus kuitenkin keskustelussa riskejä korostetaan liikaakin. Sitten tässä on kuva, joka osoittaa, mikä on Ruotsin ja muidenkin maiden tilanne. Pankki järjestelmät vaihtelevat maasta toiseen. Tämä kakkospilari ehkä ole mikään huono asia, mutta tästä näkee, mikä tilanne on. Ruotsin pankkijärjestelmä on henkeä kohden suurin, kun katsotaan esimerkiksi Yhdys, yhdistyntä kuningaskuntaa tai eilta Ja jos verrataan Ruotsia Suomeen, meillä on kolme kertaa enemmän pankkilaitoksia kuin Suomessa ja kaksi kertaa enemmän kuin Belgiassa. Ja järjestelmäriski näin on korkeampi. Myös tukkurahoitusriippuvuus on sekin varsin korkealla. ESRB on meitä myös varoittanut siitä, että yksityinen lainanotto on ollut suurta. Tämä on johtanut esimerkiksi kiinteistöjen hintojen nousuun. Näette Ruotsin tuolla ylhäällä oikeassa yläkulmassa. Tähänkin ehkä tarvitaan tiettyä joustavuutta. Usein joustavuuden avulla voitaisiin hallita riskejä ja kriisiä paremmin, mutta riski siitä, että tämä kriisi levittäytyy muualle, on tietenkin relevantti myös muiden maiden osalta olemme toimineet tässä varsin laajasti kuitenkin kakkospilarissa ja ehdotetussa pankkialalainsääntelyssä näitä mahdollisuuksia vähennetään ja tämä ei olisi Ruotsin eikä muidenkaan Euroopan maiden kannalta hyvä asia. Lopuksi toteaisin, että joustavuuden ja harmonisoinnin on kuljettava käsi kädessä. Varmaankin ihmettelette, mikä kuva, tai ne on heijastettuna. Sääolot vaihtelevat Euroopassa, samoin kuin pankkijärjestelmät Euroopassa maasta toiseen. Ruotsissa lain mukaan pitää käyttää joulukuun ensimmäisen ja maaliskuun viimeisen päivän välillä talvirenkaita. Tämä on pelastanut ihmishenkiä ja tätä tilannetta voidaan oikeastaan verrata pankkialan sääntelyyn. Kiitoksia. Nyt sitten on suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Elisa Ferreira. Olemme kaivanneet sinua. Teet kuitenkin tehokasta työtä Portugalin kansallispankin johtokunnan jäsenenä. Ole hyvä. Kiitos Roberto. Uskonevat, kaikki uskonevat varmasti, kun sanon, miten eh, mielissäni olen siitä, että olen nyt täällä kertomassa kokemuksistani eh, Portugalin keskuspankin eh, hallintoneuvostossa. Ja olen myös valvontaneuvoston jäsen, jota Danielle johtaa. Vahvistan, että pankkiunioni joka rakennettiin näin lyhyessä ajassa, on todellakin menestys. Ja Ekon valiokunnan jäsenet, eh, olen iloinen siitä, että olette paikalla, samoin kuin Daniel, Andrea, Elke, Dominek eh, ja komission jäsenet. Kaikkien, kaikkia pitäisi oikeastaan onnitella tästä menestyksestä. huolimatta näistä menestyksistä, niin äh, nykyinen näkemys, äh, tai siis se, että me nyt tarkastelemme tätä lainsäädäntöä ja sen äh, etuja. On hyvin selvää, että vaikka etuja on paljon, niin silti on vielä puuttuvia linkkejä ja elementtejä tässä projektissa. Ja monet meistä tässä valiokunnassa me pelkäsimmekin sitä, että näitä puuttuvia linkkejä on paljon. Ja jos puhumme näistä talvirenkaista, niin tuntuu siltä, että me välillä ajamme autolla, jossa rengas on puhjennut. Ja tämä aiheuttaa sitten onnettomuuksia ja epätasapainoista ajamista. No mitä minä tarkoitan nyt tällä? Jos puhutaan makrotalouden elpymisestä, jota ei vielä täysin ole tapahtunut, vaikkakin tilanne paranee, todiste tästä on se, että meillä on vielä pitkäaikainen keskustelu käynnissä siitä, miten hoitaa näitä kriisejä, joille ei ole olemassa välineitä ja äh, esimerkiksi BRRDn äh, määrittelemät valtion avun ähm, äh, rajoitukset, samoin kuin valtion tukidirektiivissä olevat rajoitukset ovat vaikuttaneet esimerkiksi siihen, että järjestämättömien lainojen määrä on kasvanut. Ja tämä on vaikeuttanut taloudellista vakautta. Kun kansalliset huolenaiheet ja vastuut pysyvät siellä kansallisella tasolla, vaikkakaan kansallisella tasolla ei ole näitä välineitä, joilla hoitaa näitä asioita. Eli tässä tarvitaan vielä hienosäätöä. Ja jos puhutaan yksityiskohtaisemmin, niin jälleen kerran tästä puuttuu tiettyjä elementtejä ja me tiedämme, että meillä ei vieläkään ole yhteistä turvaverkkoa äh, esimerkiksi tallettajille. Ja tämä merkitsee sitä, että me tarvitsisimme tällaisia riskinvähennystoimenpiteitä, vaikkakaan meillä ei ole lainkaan, ollenkaan läheskään lainkaan riskin jakamisvälineitä. Meidän pitäisi katsoa, millä tavalla voitaisiin ennalta pääomittamiseen. Viittaan tässä kohtaan 32.4, jonka Hockmark tietää. Artikla 44, 101 ja niin edelleen ja niin edelleen. Samoin kuin viittaan MREL-järjestelmiin ja sijoittajavastuun ja omiin varoihin. Kaikki nämä käyttävät Ähm, yhteistä kriisinratkaisua, tai lähes, tai tämä johtaa siihen, että yhteisen kriisinratkaisurahaston käyttäminen on lähes mahdotonta. Ja tämä perustuu myös siihen, että monilla pankeilla ei ole vielä tarpeeksi MRL ähm, äh, vähimmäisvaatimuksia ja millä tavalla voidaan äh, esimerkiksi vahvistaa ja varmistaa jatkuvuus koko rahoitusjärjestelmässä. MREL-vähimmäisvaatimukset ovat myös, niissä on myös puutteita. BRRDssä lähdettiin siitä, että MREL-tavoitteita ei tarvitsisi täyttää heti välittömästi, kun se astui voimaan. Ja ne pankit, jotka ovat riippuvaisia lähinnä talletuksista, niiden tulee olemaan hyvin vaikea käyttää MREL-välineitä, taikka he, ne joutuvat tekemään sen eh, hyvin kovin kustannuksin tai kovin ponnisteluin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että eh, vastuu tulee olla pankeilla, osakkeenomistajilla, ei yhteiskunnalla, mutta kuitenkin täytyy olla tietynlaisia sosiaalisiakin välineitä. On erittäin tärkeää myös, että meillä on kunnollinen siirtymäkausi jokaiselle täytäntöönpanolle ja meidän täytyy sen lisäksi muistaa että MREL-vähimmäisvaatimukset tulevat koskemaan kaikkia pankkeja, kun taas sitten TREL, TELAK vähemmän. En haluaisi lopettaa puheenvuoroani puhumattakaan järjestelmästä lähestymistavasta järjestämättömiin lainoihin kuten Andrea täällä sanoi, ja jota mietitään myös SSMssä, yhteisessä valvontamekanismissa. Niitä ei vielä ole, mutta niitä tarvittaisiin hyvin paljon. Ja vielä lopuksi haluaisin kiittää teitä ja oletan, että yhdessä me kykenemme viemään päätökseen ja hienosäätämään pankkiunionia kaikkia niitä yksityiskohtia, jotka eivät toimi tai jotka puuttuvat niin, että me todellakin saamme nämä äh, lopulliset hyödyt, eh, eli äh, taloudellisen vakauden äh, ja sen, että voimme myös suojella tallettajia ja kansalaisia ja säästäjiä. Tätä tarvitaan. Kiitos. Very much, Elisa, indeed. Kiitoksia, Elisa. Kiitos tästä. Toivottavasti tämän paketin avulla rikkinäisistä renkaista päästään todellisiin toimiviin renkaisiin. Sitten Keith Swinburne, ehkäpä Brexit-velvoitteista. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tässä minulla on nyt kolme minuuttia jokaiselle puhujalle, puhujille ja minulle juuri kerrottiin tästä asiasta. Pyytäisin siis, että pidätte kiinni siis kolmen minuutin puheajoista. Ensimmäinen puhuja ja käymme läpi ensipuoliset ryhmät. Jos onnistumme käymään läpi ensimmäisen kierroksen ja vastaukset, sitten otetaan hiukan kästi ai kysymyksiäkin, mutta tässä kyllä kaikkien pitää olla kurinalaisia EPPstä. Burger, Burger, Burger Ja, herzlichen äh, Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille panelisteille. Kun viime vaalikaudella tarkastettiin pankkien vakavaraisuussääntöjä, niin perustettiin ennen kaikkea tämä yhteinen kriisinratkaisun neuvosto ja tuolloin monet uskovat, että on päästy keskeiseen tavoitteeseen, eli siinä, että suojellaan veronmaksajia, kun pankit menevät konkurssiin. Olemme edelleen tämän tavoitteen takana. Kuitenkin nykytilanne osoittaa, että sen sijaan, että sovellettaisiin sovittuja sääntöjä, etsitään jo nyt erilaisia poikkeuksia. Haluaisin kysyä herra Labourelta ja kansallisilta viranomaisilta, TDNiltä ja ystävältäni Ferreiralta seuraavia kysymyksiä. Miten voidaan varmistaa uudella paketilla entistä paremmin se, että eurooppalaista veronmaksajaa suojellaan ja mitä komission nykyehdotuksessa täytyy parantaa, jotta kriisin ratkaisussa voidaan varmistaa mahdollisimman korkea MREL-taso ja pidättekö välttämättömänä myös sitä, että viranomaisten roolia laajennettaisiin sen sijaan, että sitä vähennetään, niin kuin komissio ehdottaa. Sitten TELAC-poikkeukset, eh, miten suhtaudutte niiden käyttöön. Ja sitten Sitten eh, nämä heikommassa asemassa olevat lainat ja GSIPS-pankit, eli järjestelmän kannalta merkittävät pankit. Miten suhtaudutte näihin? Kiitoksia ryhmästä Pervons Beres. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän vieraitamme. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että tässä paketissa on yksi teksti, josta ei tänään puhuta, nimittäin konkurssi, koska tämä on tärkeä kysymys myös tasapainon kannalta. Haluaisin ensin käsitellä velkojen hierarkia. Tämä tuli esille teidän puheenvuoroissannekin ja haluaisin nyt tarkistaa vieraidemme kanssa, missä määrin Tämä, tätä kysymystä pitää käsitellä kiireellisenä kysymyksenä velkojen asema. Ja sitten nämä komission ehdotukset ja tämä tarkistus edellisessä ehdotuksessa, tämä tuntuu vaativan nopeutettua käsittelyä tällä hetkellä. Tätä ei ole vielä kuitenkaan meidän mielestämme kunnolla selvitetty. Sen toinen kysymykseni liittyy riskiin vähentämiseen. Mitä se on? Mitä se tarkoittaa? Koska olen todella hämmästynyt työstä, johon on ryhtynyt tämän pankkipaketin kohdalla, jossa lähtökohtana on riskin vähentäminen. Mutta minusta kuitenkin tuntuu siltä, ja tässä käännän puhun erityisesti valvojaviranomaisille. Nimittäin meillä on varsin lyhyt näköinen lähestymistapa, jos sallitte, mitä tulee riskin vähentämiseen. Siis vaikkakin talouden riskit kokonaisuudessaan on tavallaan huonosti nähty, havaittu. Minusta tuntuu siis, että on CRR-lainsäädäntöasetus, joka ei ota huomioon pitkäaikaisvaikutuksia ja kielteisiä ulkoistamisvaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin tai siihen, miten käytetään hiilenkäyttöä, hiilenkäyttöön. Ja tässä aliarvioidaan täysin sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöriskit. Vaikkakin komissio on perustanut korkean tason asiantuntijaryhmän kestävästä rahoituksesta, niin eikö kuitenkin pitäisi käyttää lainsäädäntöä, joka käsissämme on, jotta saadaan aikaan johdonmukaisuutta äh, rahoitussääntelyn ja riskin sääntelytavoitteiden välillä ajatellen ilmastoa tai energiakysymyksiä. Eikö pitäisi tehdä tavallaan tai erottaa vihreät ja muut omaisuuserät asetuksessa on kyse sitten pilarista yksi tai kaksi ja kolme. Ja eikö myöskin pitäisi ottaa esille näitä kysymyksiä Baselin komiteassa, koska suhteellisuuskysymys tuli jo useinkin esiin. Haluaisin esittää kysymyksen, eikö pitäisi harmonisoida ensinnäkin suhteellisuuden määritelmää ja harmonisoida säädöksiä, jotka ovat CRRs ja CRD-direktiivissä ja ottaa tämä suhteellisuus niin huomioon, että otetaan nämä otuminen koko monimutkaisuus ja olemassa olevan riskin taso, kun määritellään ne riskit, jotka pitää ottaa huomioon. Thank you, Um... Kiitoksia, Pervans. Sitten ECR kollegani nyt Itre kokoukseen ja sitten luenkin hänen kysymyksensä hänen puolestaan. Ja tämä liittyy moratoriovälineisiin 21a. On kahden tyyppisiä moratoriovaltuuksia, joita on ehdotettu. Ensin, tätä voitaisiin käyttää ennen kriisin ratkaisua ja keskeyttää maksut viideksi työpäiväksi. Sitten toinen sen jälkeen, kun ollaan kriisinratkaisussa ja tarkoituksena on se, että viranomaiset pystyvät arvioimaan omaisuuseriä, niin voivat sitten päättää, mitä voidaan käyttää tässä kriisinratkaisuprosessissa. Ymmärtääkseni ECR-varjoesittelijä tuntee epäilyä hiukan näistä toimivaltuuksista kyky keskeyttää toiminta viideksi työpäiväksi ennen kuin pankki siirretään kriisinratkaisuun on hänestä liian pitkä ja aiheuttaa markkinahäiriöitä ja aiheuttaa sen, että muut toimijat vetäytyvät pankin toiminnasta. Tämä tekee varsin selväksi, että laitos silloin epäonnistuu, on kaatumassa. Mitä tulee tähän toiseen valtuukseen, että voi arvioida pankkien omaisuuseriä viiden työpäivän aikana. Pankkipäivän aikana on liian lyhyt aika. Ymmärrän, että kyllä y- yksi keskuspankki voisi onnistua, mutta todennäköisesti tähän menee pikemminkin kuusi kuukautta eikä viisi päivää. Tämänhetkinen BRRD-direktiivi, siellä puhutaan kahden päivän toiminnan keskeyttämisestä lisäksi, koska tämä direktiivi on tällainen minimiharmonisoija. Vesenvaltiot pystyvät laajentamaan kansallista kansallisia toimivaltuuksia ottamaan käyttöön lisämoratorio äh, aikarajoja, jos tarvittaessa. Me halusimme kovasti kuulla paneelilta, oletteko te sitä mieltä, että nämä uudet moratoriovaltuudet olisivat todellakin hyödyllisiä? Auttaisivatko ne stressitilanteissa ja emmekö pikemminkin tarvitse vaikutusarviointia komissiolta ensin? Kiitos. Sitten seuraava kysymys tulee. Mikrofoni. Kiitos Kei. Tämä koko paketti keskittyy siihen, että katsotaan taaksepäin ja pyritään estämään finanssikriisin tapahtuminen uudelleen. Mutta esittelijänä minä ymmärsin, että meidän täytyy myös katsoa tulevaisuuteen. Fintakissa olen vakuuttunut siitä, että jos puhutaan pankeista, jos pankit haluavat olla pöydällä eivätkä tuossa menyssä, niin silloin on kaksi tärkeää asiaa, mihinkä niiden pitää investoida, nimittäin äh, ohjelmistot ja digitaaliset taidot. Ja jos katselemme esimerkiksi ohjelmistoja, niin äh, esimerkiksi äh, EU-ssa tämä on aineetonta omaisuutta, joka luo investoinneille ei, ei minkäännäköistä kannustinta investoinneille. Ja tämä johtaa myös helposti epäreiluun kilpailuun. USAssa esimerkiksi sitä voidaan pitää muina omaisuuserinä tai varallisuuksina, eikä sitä tarvitse vähentää. Ja jos me vertaamme eurooppalaista vakuutusteollisuutta, niin aineeton omaisuus voidaan katsoa myös sellaiseksi, jota ei tarvitse vähentää. Joten ettekö te ole samaa mieltä se, että in, kun investoidaan ohjelmistoihin, niin sehän pitäisi, sitä pitäisi kohdella samalla tavalla sektorista huolimatta. Ja jos katsotaan komission tekemiä päätöksiä erilaisista järjestelmistä, esimerkiksi kolmansien maiden pääoma investoinnissa ei esimerkiksi tarvitse tehdä näitä vähennyksiä ohjelmistoista. Eli tämä aiheuttaa minusta tässä nyt äh, äh, epäoikeudenmukaisuutta. Ja lopuksi vielä kysymys, joka liittyy digitaalisiin taitoihin. Äh, Fintekin aikana nimenomaan digitaalinen pätevyys on erittäin tärkeää. Me taistelemme samoista ihmisistä, osaavista ihmisistä, kysymys on todellakin siitä, että tähän sijoitetaan. Missä määrin tämäkin oikeastaan luo äh, tavallaan äh, huonomman aseman pankeille, kun ne joutuvat kilpailemaan kaikkien muiden äh, sektoreiden kanssa näistä ATK-taitoisista ihmisistä. We have Mikael Vegas. Sitten puheenryhmästä edustaja Vegas. Ora, bom dia. Eu começava com uma... Kiitoksia. Aluksi eräs periaateilmoitus. Meistä tietenkin tuntuu siltä, että pankkien pitäisi olla julkisia. Suurimman osan pankista pitäisi kuulua julkiselle sektorille. Nämä lainsäädäntöä ehdotukset ovat sellaisia, että meillä, me suhtaudumme niihin tietyltä osin skeptisesti meistä rahoitusjärjestelmää ei voida säännellä, koska olemme nähneet tämän epäonnistuneen aikaisemmin. Kuitenkin, vaikka näin sanonkin, on monia moninaisia hankalia elementtejä, joita tähän liittyy? Pystytäänkö niillä esimerkiksi puuttumaan tähän ongelmaan, jossa pankit ovat liian suuria kaatuakseen? Me pohdimme, ta- takaammeko työntekijöille ja ihmisille sen, että pankkien tappioita ei sälytetä heidän harteilleen. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, näinä aikoina, kun koko pankkijärjestelmää ollaan uudistamassa ja pankit keskittyvät entisestään. Haluaisin esittää kysymyksen myös telakista. Tässä tämä suhde perustuu erilaisiin kriteereihin. Ja Saksan keskuspankin mukaan suhdelukua pitäisi nostaa ja haluaisin kuulla tästä puhujien näkemyksen telakin kuuluu 13 järjestelmän kannalta tärkeää pankkia. Entä sitten muut pankit ja laitokset, eikö niihinkin pitäisi ennaltaehkäisevällä tavalla ainakin soveltaa samankaltaisia sääntöjä? Sitten tämä ennaltaehkäisevä uudelleenpäin omittaminen, jota Italiassa tehtiin, Eikö se osoita, että järjestelmä ei pysty käsittelemään tappioita, erityisesti roskalainoja pankkijärjestelmässä? Onko tämä se periaate, jota tullaan soveltamaan jatkossakin? Eli että pankin tappiot vain sälytetään veronmaksajien maksettavaksi. Haluaisin kuulla puhujien näkemyksen tästä. Ja sitten herra Labouré, haluaisin kuulla teidän näkemyksenne uuden äh, arvopaperiluokan luomisesta senior and preferred creditors. Eli tästä haluaisin kuulla enemmän. Thank you for the Greens, Sven Giegold. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin olen iloinen, että näen sinut täällä uudestaan. Elisa ja onnittelen sinua uudesta työstäsi ja yksi kysymys juuri sinulle. Te tiedätte meidän tekemästämme työstä, että olemme aina tukeneet kaksinaista strategiaa. Pitää vähentää riskiä ja jakaa riskiä. Sinä puhuit siitä, että riskinjako ei ole toiminut kunnolla. Mitä sinun mielestäsi parlamentin pitäisi ehdottaa, jotta voidaan vahvistaa riskin jakamisosaa pankkiunionissa? Toinen kysymys Rouva Nuille. Kiitän teitä teidän lausunnostanne ja konkreettisista ehdotuksistanne pyysitte suurempaa roolia euro, EUlle tässä paketissa ja varmastikin olemme samaa mieltä useimmista kohdista, jotka otitte esillä. Tämän takia kysyisin teiltä kaksi jatkokysymystä Ensinnäkin, oletteko te sitä mieltä, että tarvitaan suurempaa harmonisaatiota? Te ette maininnut kuitenkaan makrotalouden valvontaa ja valvontavälineitä. Voisitteko antaa parlamentille konkreettisia ehdotuksia tässä mielessä? Ja toiseksi, komission ehdotus ikävä kyllä on ilman määrällistä vaikutusarviointia. Me emme tiedä, onko riskin vähentämistä tapahtunut vaiko ei. Joten muutokset pilari 2 ohjeistukseen niin, että pääomavaatimukset muutetaan pääomaohjeistukseksi. Tämä vaikuttaa Vaikuttaa, se vaikuttaa 100, 155 miljardin summalla, kun kun tällaisia aikaisemmin sitovia vaatimuksia muutetaan ohjeistukseksi. Ehkä tämä ei ole tätä riskin vähentämispakettia, vaan itse asiassa se myös lisää riskiä. Sen vaikutus on tällainen. Siksi kysyisinkin, että voisitteko auttaa meitä määrittelemään eri ehdotusten vaikutuksia yhteisen valvontamekanismille. Ja vielä lopuksi kysymys herra Andrea Enrialle ja teille, Nui. Voisivatko pankkiviranomainen ja EKP laatia omat ehdotuksensa siitä, miten voitaisiin vahvistaa suhteellisuutta pankkilainsäädännössä? Te tiedätte, että paljonkin arvostellaan tätä puolta ja se haittaa pienempien laitosten äm, mainetta pankkiunnissa. Olisi todella vahva merkki, jos euro, EUn toimielimet itse voisivat tehdä ehdotuksia meille lainsäädäntöä siitä, miten voidaan vahvistaa suhteellisuutta ja tällä tavalla voitaisiin lisätä myös tukea pankkiunionille, josta voisimme, voimme olla ylpeitä. Kiitän kurinalaisuudesta sitten Bernard Monod. Anteeksi, herra Valli, olkaa hyvä. Grazie. Ho due domande molto rapide. Allora la... Kaksi lyhyttä kysymystä. ensin Borjo ja avoimuusongelma. Tästä muut varjoesittelijäkollegat ovat keskustelleet BRD-direktiivin uudistuksen yhteydessä. Ja tässä päätösten harkinnanvaraisuus, joita yhteinen kriisiratkaisuneuvosto jossakin tapauksessa voi tehdä, on tässä tärkeä. Ne päätökset voivat olla pankin tai koko järjestelmän osalta tärkeitä ja tähän voi liittyä arkaluontoista tietoa. On tärkeää, että näitä tietoja ei julkaista niin, että markkinoilla ei synny paniikkia. Jos sitten tietyn ajan kuluttua tämä tieto ei ole enää arkaluontoista, niin voidaanko sitten julkaista se tapa, miten päätökseen on tultu? Eli voitaisiinko määritellä jonkinlainen ajanjakso, jonka jälkeen voidaan sitten julkaista tieto siitä, miten päätöksen on päädytty. Esimerkiksi vaikkapa vuoden määräaika. Kyllä meidän pitäisi noudattaa avoimuutta tämän kaltaisissa päätöksissä. Sitten Enrialle kysymys. Kaikki tiedämme, miten järjestämättömissä lainoissa on tiettyä keinottelua. On ollut kriisitilanteita, joiden kautta tällaisia roskalainapaketteja on myyty ja on nähty, että näitä on myyty myös todella matalin hinnoin. ja kävi ilmi, että niiden hinta olisi ollut korkeampi. Eli olisiko mahdollista valvoa sitä, miten järjestämättömiä lainoja käsitellään niin, että keinottelijat eivät ajattelisi, että nämä luovat kannattavat markkinat, joilla kannattaa toimia. Näihin ehkä sitten käytetään myös julkisia varoja. Näin vältettäisiin se, että keinottelu hyötyy liikaa NPL-lainojen, järjestämättömien lainojen käsittelystä. For the ENF, Benamono. Tämän Benamono ENF-ryhmästä. Okay, in that case, um, that concludes the first round of... Niin nyt ensimmäiset se kierroksen on käyty läpi. Tässä tulikin valtavasti kysymyksiä, aika tarkkojakin tuli, mutta ehdottaisin, että yritetään pitää kahden kolmen minuutin vastausajasta per panelisti ei teidän tarvitse mielestäni vastata ihan kaikkiin, jos ette halua, kunhan vaan paneeli kaiken kaikkiaan pystyy käymään läpi nämä kysymykset herra eriä. Kiitoksia, pyydän jo etukäteen anteeksi, en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Lähden liikkeelle ve- veronmaksajien suojelusta, ennaltaehkäisevässä, ennaltaehkäisevässä pääomittamisessa ja järjestämättömistä lainoista. Tässä avainasia on, että voi olla sellaisia tilanteita, missä pankki tai e, eri pankit eivät todennäköisesti ole kaatumassa, mutta siellä on kuitenkin tasassa varsin paljon järjestämättömiä lainoja, eivät pysty palvelemaan asiakkaita niin kuin pitäisi. Niillä on kannattavuus todella heikkoa ja ne ei, ovat pitkään toimineet heikosti. Tässä tilanteessa voitaisiin ehkä myös käyttää jonkin verran valtion tukea, jotta autettaisiin prosessia etenemään ja eri mutta avainkysymys on, että tässä pitää toimia tiettyjen sääntöjen mukaisesti, BRRD-direktiivin mukaisesti jakaa takaa velkojen kesken ja hinnoittelun pitää herastella todellista arvoa ja no, pitää noudattaa valtiontukisääntöjä. Tämän takia sanoisin, että meidän ei pitäisi tulkita tämän välineen käyttöä poikkeuksena BRRD-direktiivistä, vaan juuri direktiivin käyttönä erittäin tärkeissä olosuhteissa. Ja tietysti se seikka, joka tuli esille viimeisessä puheenvuorossa, siis jos on on paljon tällaisia, tai on, on ehkä 12-15 ostajaa, jotka ovat varsin erikoistuneita, joilla on tietoa, resursseja investoida näihin omaisuuseriin. Ja myyjät tietenkin luovat omaisuudenhoitoyhtiön ja tämä tasapainottaa osta- ja myyntipuolia keskenään ja tässä voidaan saavuttaa parempi hinnoittelu ja näin markkinat toimivat tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Sitten velkojen hierarkia ja nämä e-, etuoikeusasemaltaan paremmat velkojat tätä käsitellään direktiivissä, miten voidaan harmonisoida tätä käsitettä, koska me tunnemme huolta siitä, että voi syntyä rajoittavia kriisejä liittyen velkojen etuoikeusasemaan. Olemme tyytyväisiä tästä ehdotuksesta. Tällä hetkellä markkinat ovat todella likvidit ja on kysyntää näille instrumenteille ja pankkien pitäisikin nopeuttaa siinä, miten nopeuttavat vastuurakenteitaan direktiivin mukaisesti ja erityisesti juurissa puitteissa jotakin toimintaa olisi tervetullutta. Sitten suhteellisuudesta, kyllä aiomme tehdä ehdotuksiamme asiasta. Minusta on kolme erillistä kysymystä tässä. Toisaalta meillä on paljon suhteellisuutta järjestelmässä jo nyt. Tällä hetkellä pienet pankit, jotka toimivat perinteisesti, ne ovat 10 prosenttia raportointityöstämme. Tässä on siis jo paljon mukana. Joskus tämä on vaikeaa, koska paketti on varsin vaativa. Olen tyytyväinen komission että olisi tällainen digitaalinen ohjekirja, jonka avulla pankit voivat ymmärtää paremmin, mitä säätöä niiden pitää noudattaa, aiomme kehittyä. Jos tätä kehitetään, se on hyvä asia. Sitten toinen asia, miten yksinkertaistetaan sääntöjen noudattamistaakkaa, että ne tulee raportointiin, ja tässä me voimme tehdä jotakin, ja olemme sitoutuneetkin tähän asiaan. Ja sitten nämä lisäkerrokset, joita muut viranomaiset asettavat, ehkä meidän pitää koordinoida paremmin toimintaa eri, eri tahojen kesken. Sitten kolmas asia, onko sellaisia alueita, joissa vaatimukset eivät oikeastaan sovi tarkoitustaan varten. Ajatellen yksinkertaisempaan kentästä tähän nyt paljonkaan liittyy, mutta tätäkin asiaa pitää tarkastella kuitenkin. Sitten TELAK-vaatimuksesta, hmm, niin kuin Dominik tässä muistuttu, me olemme ehdottaneet, että laajennettaisiin vaatimuksia koskemaan myös muita järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia. Ajattelen siis pilari yksi vaatimuksia ja velkojen etuoikeusjärjestelmä, joten kannattaisi kehittää näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Kiitoksia. Rova Nui. No, my microphone. Uh... Niin. Miten, mikä uh, estää veronmaksajien rahojen uh, suojelua juuri nyt? No se johtuu siitä, että kaikki eivät ole täysin tietoisia siitä e, sijoittajan vastuusta ja e, varojen menettämisestä. Eli tästä on kommunikoitava ja informoitava paremmin. Sitten EKPssähän e me tuemme tallettajan preferenssejä. En käsittele tätä tässä sen enempää, koska EKPssä me laadimme tästä juuri nyt asiakirjaa, joten henkilö, joka esitti tämän kysymyksen, voisi lukea sen tuolta meidän sivuilta. Ja sitten mitä tulee näihin aineet, tähän aineettomaan omaisuuteen ja pääoman, pääomanhan pitäisi olla sellainen, että se kykenee ottamaan vastaan myös menetyksiä. Ja aineeton omaisuus ei ole sitä. ja äh, esimerkiksi liittyen äh, näihin äh, vähennysarvoihin, vähennysoikeuksiin ja esimerkiksi IT-sektorilla näin ei ole. Ja se, että informaation pitäisi olla julkista, toki meillä pitäisi olla avoimuutta, me yritämme varmistaa, että mahdollisimman paljon asiakirjoista on julkisia, mutta emme me samanaikaisesti voi valvoa ja äh, lähteä sitten äh, asettamaan kaikki pankit äh, valokeilaan. Tällä me voisimme luoda enemmän riskejä kuin etuja. Ja sitten teelakin käyttö, mitä se merkitsee pankeille. Meillä on Euroopassa MREL-vähimmäisvaatimukset ja tätä on sovellettava suhteellisesti, koska esimerkiksi pienemmät pankit ovat vähemmän järjestelmällisiä ja mitä tulee sitten tähän vipuvaikutukseen, sen pitäisi olla, tai osuuteen, sen pitäisi olla mahdollisimman lähellä äh, sitä määritelmää, mikä on hyväksytty. Ja mikä ja että sitä käytetään tässä backstop-tilanteessa. Ja jos äh, tehdään poikkeuksia, niin se pitäisi tehdä avoimesti niin, että kaikki tietävät, missä mennään, mistä on kysymys. Onko tilaa lisää harmonisoinnille näissä ennalta varautuvissa toimenpiteissä? Toki on. Tämä on ehkäpä enemmän kansallinen kysymys, mutta kyllä mekin varmasti voisimme työskennellä sen suuntaisesti, että saisimme enemmän harmonisointia niissä maissa, joissa käytetään yhteistä valvontamekanismia. Ja sitten nämä välineet äh, ohjaukseen. Äh, tällä hetkellä on vaikea lähteä arvioimaan riskiä vinkkejä ilman tätä ohjausta. Jos tätä ohjausta ja tukea on, on pyydetty, niin sen jälkeen voimme arvioida pääomariskit ja keskustelemme pankkien kanssa ja analysoimme pääomasuunnitelmat ja sen jälkeen voimme ryhtyä valvontatoimiin. Mutta meidän täytyy huolehtia hyvistä välineistä, niitä tarvitaan. Suhteellisuus on hyvin tärkeä elementti myös. Sitä ei pitäisi tehdä raportoinnin ähm, tiheyden kautta, koska jos on kysymys tästä, kuinka usein sitä tehdään, pankeilla on jo omat äh, IT-välineensä, joten se, että jos niitä pitäisi lähteä muuttamaan, se ei ole kovinkaan järkevää meille on tärkeää äh, äh, valvonnan kannalta, että me saamme tarpeeksi sitä informaatiota pankeilta. Mutta voimme tehdä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa äh, yhteistyötä ja vähentää tätä vaatimusta. Ja sitten äh, tällä hetkellä järjestämättömissä lainoissa on äh, nimenomaan äh, ostajien markkinat. Siellä markkinoilla on satoja NPL ja järjestämättömiä lainoja, joten kyllä se antaa ohjat ostajien käsiin, ei myyjien. Eli Euroopan pankkiviranomainen on tehnyt ehdotuksia siitä, millä tavalla me voisimme Euroopan tasolla hoitaa näitä omaisuuseriä. Äh, ei tässä nyt ole kysymys siitä, että lähettäisiin korvaamaan menetyksiä, äh, vaan enemmänkin siitä, että toimielimillä olisi enemmän neuvottelumahdollisuuksia. Ja meidän täytyy parantaa eri maiden äh, laillisia, puit, laillisia puitteistoja niin, että löydettäisiin keinot parantaa tilannetta. Hinnat ovat hyvin matalat sen vuoksi, että tällä hetkellä markkinoilla äh, ei luoteta siihen, että nämä järjestämättömät lainat äh, voidaan kattaa. Kiitos. Thank you, Kiitoksia. Seuraava puhuja. Eh. Kiitoksia. Me saimme useitakin kysymyksiä velkoja hierarkiasta, ehdotuksesta ja niin kuin Andrea sanoi, me näemme tämän ehdotuksen jossain määrin riippumattomasta muusta paketista, koska tässä tavallaan voidaan ottaa käyttöön kerros, joka on varsin selkeä, mitä tulee kriisin hetkellä tapahtuvan velkojen etuoikeusasemaan ja miten kriisiä sitten hoidetaankin tai likvidoidaan tilannetta, koska nämä tämä kaksi vaihtoehtoa, joita käsissämme on, on siis tärkeää luoda tällainen uusi kerros juniorilainoja kriisin hetkellä niin pian kuin mahdollista, koska näin saadaan selkeyttä investoijille, se parantaa MREL-kerroksen laatua kaiken kaikkiaan ja tämän takia me todellakin tuemme komission ehdotusta ja, ja mitä pi, piirempi, nopeammin tapahtuu sen parempi ilman, että kuitenkaan e- estetään kriisin ratkaisua, johon on kenties ryhdytty jo. Tähän liittyy siis joukko muita keinoja, mutta kuitenkin pitää toimia mahdollisimman ripeästi, jotta ei viivytellä tässä asiassa. Tämän uuden kerroksen tuossa. Sitten mitä tulee moratoriovälineeseen, niin kuin minä sanoin, kyllä todellakin ehdotus koostuu kahdesta elementistä. Yksi koskee valvoja, toinen kriisinratkaisuviranomaisia, viiden päivän keskeytys. Ja jos me voimme yhdistää nämä kaksi asiaa, lisäkeino, joka on jo olemassa BRD-direktiivissä voisi, meillä on se 5, 10, 12 päivää ja tässä todellakin tarvitaan selvennystä. Niin kuin täällä on sanottu, se on potentiaalisesti liian pitkä aika keskeyttää toiminta näin pitkäksi ajaksi. Ja myös kun ajatellaan kahta moratoriota, niin tähän liittyy tämä kysymys tähän välivaiheeseen. Miten voimme alkaa seuraavan vaiheen, jos sellainen tulee ensimmäisen jälkeen, onko taas keskeyttämistä välillä vai ei. Tämä on aika epäselvä asia. Tämän takia, niin kuin olemme alusta lähtien sanoneet, me puollamme kriisinratkaisun moratoriota, koska näin saataisiin hiukan enemmän aikaa täytäntöönpanna toimia, ei välttämättä niin pitkää aikaa kuin komissio ehdottaa omassa ehdotuksessaan ja jos on kaksi moratoriota, tarvitaan vahvaa koordinointia kahden äh, viranomaisen välillä. Toisaalta valvontaviranomaiset, sitten viranomaiset toisaalta. Sitten on muitakin kysymyksiä, ja nämä viivästykset. Ja sovellusala on tässä aivan ratkaisevassa roolissa. Jos emme kata liittävää alaa pankkien vastuupuolella, silloin moratorion lisäarvo on todella rajallista. Sitten kysymyksiä teelakista globaalisti merkittävistä laitoksista ja niin edelleen, niin kuin jo aikaisemmatkin puhujat ovat todenneet. Ja, ja myös itse sanoin alussa, me tuomme vahvasti sitä ajatusta, että kaikki pankit, jos tarvitaan ratkaisun välineitä, niin pitää olla tarpeeksi tällaista veilinkelpoista velkaa ja tavallaan pilari yksi, koska se kaikkia globaalisti merkittäviä laitoksia. Tämä olisi selkeä lisäarvoa. Tämä selkeyttäisi sitä ajatusta, että kaikki pankit, joilla on järjest- jotka ovat järjestelmän kannalta merkittäviä, niiden pitää saada aikaa tällainen pakollinen kerros pilari yksi lähestymistavassa niin, että meidän pitäisi pitää kiinni joustovarasta ja mm, ilman, että rajoitetaan toimintaa liikaa näiden kaikkien pankkien kohdalla. Sitten kysymys äh, velkojen etuoikeusaseman laadusta on tässä avainasemassa. Tämä liittyy myös muihin kysymyksiin, mitä tulee uuteen velkojen ja hierarkiaan. Me ehkä voisimme parantaa laatua aika mm, hyvänkin hintaan tai edullisen hintaan. Sitten vielä lopuksi kysymys avoimuudesta. Niin kuin Daniel jo sanoi, kriisinratkaisupuolella edessä tulee juuri samantyyppiset kysymykset. Meidän pitää erottaa tässä kaksi asiaa. Kriisinratkaisun suunnitteluvaihe ja sitten kriisinratkaisusuunnitelmavaihe, jossa päätetään ehkä asettaa pankki kriisinratkaisuun. Tällä hetkellä edessä ei ole kriisinratkaisutapauksia toistaiseksi, joten kysymys kuuluu tätä, liittyy tähän suunnitelmavaiheeseen. Ja tästä alalla kysymyksiä. Esimerkiksi julkaistaisiin MBL-tavoitteet välittömästi. Me emme usko, että tämä on hyvä idea toistaiseksi, koska meidän täytyy työstää tätä siirtymävaihetta. Ja on tärkeää saada pankit tietoiseksi siitä, että ne joutuvat Äh, tällaisen, ryhtymään tällaiseen vaiheittaisen rakentamisen MREL-vaatimuksissa. Olemme todellakin tyytyväisiä äh, julkisuuteen, jota on annettu vastuille, joita voidaan ottaa käyttöön, mutta toistaiseksi kuitenkaan näin ei välttämättä toimita. Ja sitten EU-paketissa tehty ehdotus on myönteinen tältä kannalta katsottuna. Kiitoksia. Thank you. Thank you. I will <clears throat> comment on, on a couple of issues that I think is... Kommentoin muutamaa meille tärkeä asia. Näihin riskeihin pitäisi suhtautua. Meidän sääntömme puitteissa pitäisi pyrkiä katsomaan, otettiinko huomioon se, että tällaisiin toimiin liittyy myös ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Jotkut näistä riskeistä ovat myös hyvin kauaskantoisia. Ja usein riskinä on se ja varana on se, että niihin suhtaudutaan liian lyhytnäköisesti. Eli sääntelyyn pitäisi kiinnittää tähänkin huomiota. Sitten digitaaliset taidot ja korvaukset. Tämä on meille erittäin tärkeä Ruotsissa. Tämä ala on laaja. En ole kuullut, että pankeilla olisi mahdollisuutta palkata fintekin kautta ihmisiä, koska kor- korvausmenettelyssä on tiettyjä alan sisäisiä rajoituksia. Ja kulttuuria on hankala muuttaa. Ongelma on se, että pankit maksavat enemmän näille tekijöille kuin me, mutta tämä on toinen asia. Sitten tämä sisäinen malli, josta puhuin, ja kilpailuun liittyvä riski. Riskinä on kuitenkin myös se, että järjestelmäriskejä ei oteta huomioon. Meillä on hyvin matala riski kiinteistöalalla. Pankit eivät tältä osin joudu kantamaan tulkoon minkäänlaisia tappioita. Tämä luku on meillä viisi. Se on selkeästi liian matala. Tämä liittyy osittain kakkospilariin ja järjestelmäriskiin. Tähän ei näytetä puuttuvan pankkipaketissa. Ja sitten vielä tämä velkavipu, joka mainittiin. Velkavipu sopii meille, mutta me korostamme sitä, että sen pitä, siihen pitäisi liittyä varautumisjärjestely, koska tämä on tiettyä riskialtista pääomaa. Velkavivun koko idea on, on se, että erilaisten arvopaperien riskipainottaminen on sama. Ja siis jos tähän lähdetään tällä tavoin suhtautumaan alusta pitäen, tämä estää toimia. Kiitos. Seuraavaksi Elisa Ferreira. Trying to cover... Kiitos. Yritän tässä nyt kattaa useita kysymyksiä. Yksi kriittinen kysymys tällä hetkellä on se, että meillä on e, eri tasoisia ja eri määriä järjestämättömiä lainoja e, ympäri Eurooppaa. Mutta ei kuitenkaan tule unohtaa, että jotta on joitakin alueita, joissa ei ole järjestämättömiä äh, lainoja, joka johtuu tällaisesta järjestelmäpäätöksestä, joka tehtiin ennen vuotta 2016. Eli nyt on eri tasoja äh, samojen markkinoiden sisällä. On pankkeja, jotka on tavallaan putsattu ennen vuotta 2013 ja ennen BRRDtä ja sitten on taas toisia alueita, jossa äh, lainsäädäntö tavallaan puuttui tähän ja nyt on vaikeampi löytää ratkaisuja, koska tällä hetkellä järjestämättömien lainojen kohdalla ei ole välineitä, millä toimia. Ja sen vuoksi tämä aiheuttaa äh, valtavia tavallaan epätasa, valtavat epätasapainoa koko järjestelmässä ja on johtanut eh, esimerkiksi siihen, että pankkien kannattavuus tietyillä alueilla on heikentynyt voimakkaasti. Tähän liittyy myös eh, toinen asia, eli tämä MREL-vaatimukset. Eh, Jos haluaa pelastaa pankin, niin eh, silloin eh, täytyy olla sijoittajavastuukantajia pankissa. Sitten täytyy myös huomioida pankin, eh, miten pankki on kannattava, onko sen kannattavuus hyvin tällä hetkellä tai sillä hetkellä juuri hyvin matala. Ja sitten sijoittajavastuulla oleva pääoma tulee olemaan hyvin kallista ja sen lisäksi tässä tulee suurta kilpailua niiden pankkien välillä, jotka, joilla on varaa tähän, ja sitten niiden pankkien kanssa, jotka tulevat kaatumaan. Ja meidän täytyy nyt olla hyvin varovaisia siinä, miten tämä tulee vaikuttamaan. Sen vuoksi suhteellisuus ja siirtymäkausi ovat hyvin tärkeitä ja tervetulleita. Ja kannatan sitä, mitä Dominik sanoi. Ja sitten Svenin kysymykseen, niin Sven on mukava olla täällä kanssasi jälleen. Mutta pankkiunionin paketista siinä ei ole riskin jakoa. Meillä on vain riskin valvontaa, riskin jako on nostettu tuonne valvonta, äh, valvontatasolle, mutta siis riskinjakoa ei ole, eikä meillä ole mekanismia vakauttamiselle. Ja minusta tämä on hyvin äh, vaarallinen ympäristö varsinkin tällä hetkellä, koska kaikkein kriittisimmät pankit ovat todennäköisesti niitä, joita kansalaiset pitivät tällaisina perinteisinä vakaina pankkeina. Joten tällaiset depositiopankit, jos niissä ei ole mitään erityisjärjestöjä, niin niiden riskinä on se, että koska ne joutuvat sijoittajavastuujärjestelmän kautta toimimaan, niin ne joutuvat vastaamaan tietyistä omaisuuseristä, äh, esimerkiksi myös tietyistä äh, talletuksista, jotka olivat etuoikeudeltaan parempia. Ja Burkhardthan puhui myös tästä millä tavalla me voisimme äh, suojata veronmaksajien varoja näissä, näillä talletuksissa, näissä talletuksissa, millä tavalla toimimme, koska emme tiedä, miten vakautamme tätä äh, järjestelmää, koska täytyy käyttää bail-in-järjestelyitä, äh, tiettyjä kansalaisia, investoijia, tallettajia, jotka eivät ole oikeastaan maksaneet sen puolesta, että se kattaisi tämän riskin. Ja tämä johtaa järjestelmäriskiin puolestaan. Ja tämä vaatii nyt hienosäätöä, ei sitä, että me lähdemme tuhoamaan tätä pakettia, mutta meidän täytyy ymmärtää, että valtion tukisäännöt ja uudet säännöt vuodelta 2013, BRRD plus äh, valvojien vaatimukset lisäpääomasta äh, plus äh, myös kriisiratkaisuviranomaisten vaatimukset, kaikki tämä yhdessä pakettina voi käynnistää tietynlaisia tapahtumia. Eli meidän täytyy tavallaan koota kaikki nämä palat yhteen ja sitten hienosäätää siitä niin, että me saisimme koko järjestelmän vakaaseen vaiheeseen. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia panelistejamme. Ja tässä tuli hyvin vastauksia kysymyksiin. Pyydän anteeksi, että en voi ottaa nyt muita puhujia enää huomioon. Oli tärkeämpää kuulla vastauksia tähän suureen määrään kysymyksiä, joita tuli ryhmiltä. Sitten toinen paneeli alkaa, nimittäin sidosryhmien kanta-asiaan. Ja pyydän heti alkuun, sain tämän luettelon puhuista. Ja tämä on hiukan haastavaa ääntämisen kannalta <laughs> minulle. Joten nyt ensin Karl-Peter Schackman Fallis. Öö, Saksan säästöpankkisäätiön johtokunnasta. Viisi minuuttia jokaiselle puhujalle. Olisi hyvä, jos pystyisitte pitämään kiinni tästä aikarajoituksesta. Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti mahdollisuudesta saada puhua tästä uudesta lainsäädäntöpaketista, CRRstä, CRDstä, BRRDstä ja SRMRstä. On tärkeää, että paketti saatetaan päätökseen se on välttämätöntä, koska tarvitsemme sellaisen sääntelytauon, jonka aikana sitten arvioidaan jo tehtyjä toimia ennen kuin sitten saatetaan alulle uusia paketteja. Näin pitäisi saada yksi vaihe päätökseen. Komissio on tässä paketissa ehdottanut merkittäviä muutoksia. Tämä koskee esimerkiksi siirtymävaiheita markkinariskien osalta ja samoin velkavipua. Ja Euroopan talouden rahoittamisen kannalta tärkeää on se, että tässä katsotaan myös PK-yritysten tukimahdollisuuksia 1,5 miljardin euron Tähän, tässä kyseeseen voisivat tulla myös muut laitokset. Tällä ei kuitenkaan pitäisi monimutkaistaa lainsäädäntöä. Erilaiset toimet, joita otettaisiin mukaan CRD-järjestelmään, johtaisivat siihen, että tämä toisi valtavaa byrokraattista taakkaa monille laitoksille. Saksassa tämä koskisi erilaisia erityisrahastomarkkinoita. Ja siksi tällä ei saada rangaista tiettyjä toimijoita. Ja tähän liittyy myös markkinahintariski. Sitten asia, joka on äärimmäisen tärkeä pienille ja vähäriskisille pankeille kautta Euroopan – Eli se, että todella lähdetään toteuttamaan suhteellisen sääntelyn periaatetta. Basel kolmosen avulla ensimmäinen tammikuuta 2014 kahdeksalle tuhannelle pankille ruvettiin sään, soveltamaan samoja sääntöjä. Tällainen yhden koon ratkaisu ei ole suhteellista toimintaa. EBAN sääntöjä tuli jo pelkästään vuonna 2016, eli 64 sääntöjä. Tämä todella on johtanut liialliseen hallintotaakkaan. Juuri pienet ja vähäriskiset rahoituslaitokset joutuvat kärsimään sääntelyn mukanaan tuomivista kiinteistä kustannuksista enemmän kuin isommat laitokset, ja tämä aiheuttaa operatiivisia riskejä näille laitoksille, joihin ei yleensä liity suuria riskejä. Komission ehdotukset, joihin liittyy ehdotuksia suhteellisuudesta, eivät kuitenkaan vie tilannetta oikealla tavalla eteenpäin. Ja siksi ehdotamme, että pienet ja riskittömät laitokset vapautettaisiin näistä säännöksistä. Ja näin näitä sääntöjä voitaisiin soveltaa järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin, mutta muut jäisivät tämän ulkopuolelle. Ja puhun tässä hallintotaakasta, en pääomaan tai likviditeettiin liittyvistä säännöistä. Baselin säännöissä esimerkiksi markkinariski sääntöjä ei voida soveltaa kaikkiin pankkeihin samalla tavoin. Eli voidaan esimerkiksi julkistamisessa, korvaamisessa, tor- koulutuksessa ja monissa muissa kysymyksissä tällaista yhtenäistä toimintaa kuitenkin voisi olla. Sitten kysymykset, joita Simon esitti, niihin myöhemmin vastaan kyllä mielelläni. No nyt kävin vain joitakin kysymyksiä lyhyesti läpi. Ainoastaan silloin, jos tämä suhteellisuus tapahtuu ja toteutuu EU, EU-ssa, nämä laitokset voivat toimia kilpailukykyisesti. Tämä liittyy sekä pankkien elvytys- ja kriisiratkaisuun että yhteisen kriisiratkaisuasetuksen näissä tapauksissa, kriisinratkaisutilanteessa REL ja TELAC-säännöistä ei välttämättä ole hyötyä. Ne eivät ole käytännössä aina sovellettavissa. Kiitoksia. Thank you very much. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Frédéric Udea hän on Societe Generalin edustaja, kuten tiedätte, ja johtaa Euroopan pankkiliittoa. Olkaa hyvä. Yes, dear chairman, uh, Puheenjohtaja Gualtieri, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin uh, ottaa esille, että tänään puhun Euroopan pankkijärjestön puheenjohtajana, en pitkää Societe Generalin toimitusjohtajana. Haluaisin ottaa esille ehkä neljä kysymystä, eikä niinkään näitä teknisiä monimutkaisia kysymyksiä tässä paketissa. Ja keskittyä niihin. Ensinnäkin tarve kansainväliselle johdonmukaisuudelle ja yhtenäisille toimintamahdollisuuksille. Emme voi unohtaa sitä, että kansainvälinen sääntely, ilmasto on muuttunut paljon, erityisesti johtuen USA-tilanteesta, ja tähän vielä lisätään sitten Brexit, joka vaikeuttaa tilannetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me täällä Euroopassa emme enää pyrkisi kansainvälisiin hyvin sopimuksiin mutta tässä tarvitaan tiettyä varovaisuutta. Pitäisi välttää sellaisia skenaarioita, joissa Euroopassa tehdään päätöksiä, joita vasta valmistellaan, niin kuin oli pankkien kriisin ratkaisun yhteydessä on kysytty mitä pitäisi ottaa huomioon kansalliset ELAC-standard. Meidän pitäisi oppia tästä jotakin aivan erityisesti, mitä tulee kaupankäyntivaraston perustamalaatuiseen tarkasteluun. Sitä ei ole vielä pystytty varsin komitean mukaisesti vakautettu. Se on äh, sitä sen täytäntöönpano epäselvä esimerkiksi USA, kun jätetään tämä epäselvä tilannetta, kannattaa merkitellä, että äh, äh, pääomavuorotukset Baselin mukaisesti 2016-2017 vuoden vaihteessa komissio marraskuussa 16 ehdot, teki ehdotuksia perustuen Baselin ehdotuksiin, jossa lisättäisiin 40 prosentilla pääomalisäyksiä. Baselista 2017 todettiin, että ollaan lähempänä kahden maksaa prosentteja. Tämä on erityisen tärkeä kysymys aikana, kun jolloin meidän pitää miettiä strategisesti suuntaa, johon haluamme viedä pääomamarkkinatoimintaamme Euroopassa, ottaen huomioon Brexitin seuraukset ja tätä taustaa vasten vetoaisimme, että lykättäisiin keskusteluja ennen kuin selkeyttä saadaan sääntelytasolla. Sitten toinen elementti muuttaa pankkiunionia äh, vakavaraisuuden suuntaan pankit eivät ei ole vielä pystytty integroimaan kunnolla pankkisektoria. Täällä on erityispääomavaatimuksia järjestelmän kannalta merkittäville pankille ja monenlaisia bailin vaatimuksia, joita on käytössä eri oikeus, oikeudenkäyttöalueilla. Sitten jos yksittäin aletaan soveltamaan maksuvara, maks, likviditeettivaatimuksia esimerkiksi vaaditaan 50 prosentin vakauksia omille varoille. Tässä ei tunnusteta etua, jota syntyy yhteisestä valvontamekanismista, pankkiunionista ja sääntelykehyksestä EU-ssa. Euroalue on kotimarkkinamme ja ennen kuin käsitellään yksikköjä ja laitoksia yhdellä alueella verrattuna muihin sitten – nopea toiminta tarvitaan tietyissä avainuudistuksissa. Velko- ja komissio oikein on ottanut tämän kysymyksen erillisenä, jotta voidaan nopeasti tutkia asiaa ja myös hyväksyä tämä. Tämä on avainasemassa sektorin kannalta, jotta voidaan äh, saada aikaan tällaista äh, alennuskelpoista velkaa. Pankkijärjestö tukee sitä, että otetaan käyttöön sopiva järjestelmä niille vastuille, joiden kelpoisuusehtot muuttuvat. Sitten to, to IFRS 9, tässä on, on äh, eri vaiheita. Ehdotuksessa me myös uskomme, että tilinpäätöstandardit ja täytäntöönpano ajanjakso vaatii sitä, että nopeutetaan sopimuksia ja päätöksiä tulevina kuukausina, jotta voidaan helpottaa tilannetta tätä kautta sitten neljäs kasvun ja innovoinnin merkityspaketissa Paketissa on useita toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan pankkien lainanantokapasiteettia, että voidaan tukea Euroopan EU-taloutta. Tässä olemme toiveikkaita sen suhteen, että täällä Euroopan parlamentissa ette epäröi hyväksyä komission ehdotusta laajentaa äh, PK-yritykseksi tukevia toimia ja nopeuttaa niiden täytäntöönpanoa. Haluaisin muistuttaa, että Euroopassa suurin osa investointiprojekteista, äh, mitä tulee liusuttavan energiaan, sairaaloihin, liikenteeseen, ne rahoitetaan pankkien kautta. Haluaisin viitata myös siihen, miten pankit myötävaikuttavat EUn talouden digitalisaatioon. Pankkien täytyy investoida ohjelmistoihin, jotta ne ovat kilpailukykyisiä. Software eh, investoinnit ovat kuitenkin kalliimpia kuin USA, siellä ne riskipainotetaan ja nähdään tavallisena omaisuuserinä. Vielä lopuksi haluaisin toistaa varapuheenjohtaja Dobrovskisin ehdotuksen. Euroopan pitää rakentaa toimintansa globaalille standardeille, mutta se pitää ottaa huomioon oman pankkisektorin erityispiirteet. Haluaisin vielä lisätä, että tämä on avainasema, jotta ei heikennetä Euroopan pankkisektorin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Teidän pitää löytää oikea tasapaino kun pyritään rahoittamaan reaalitaloutta ja varmistaa, että pystymme kehittämään turvallista, kestävää, kilpailukykyistä rahoitussektoria Euroopassa, joka hyödyttää kaikkia talouksiamme. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Teemme parhaamme tietenkin, jotta nopeutamme eh, näiden CRR, CRD asetuksen direktiivin eh, muuttamista ja miten nopeutetaan tätä velkojen etuoikeusasema-asiakokonaisuutta seuraavaksi. Andreas Treikel joka johtaa Erste Group pankkia. Streichel Kiitos Andreas Streichel. Erste Group on pankki nimeltään. Minulle on suuri kunnia saada olla täällä ähm, pankkiryhmän edustajana tuolta Euroopan äh, reunalta. On aina hienoa, että me saamme tavata, me maalaiset saamme tavata nämä suuret kaverit tuolta Saksasta ja muualta. Minä sain pitkän luettelon asioita, joita minun pitäisi kertoa teille henkilökuntani taholta, varsinkin mitä tulee T-lakkiin, Ämrelliin ja muihin. Ottaen huomioon kuitenkin sen, että me olemme suurin alueellinen pankki kuudessa itäisessä maassa, Romania, Tsekki, Slovakia ja muut nämä kummalliset paikat, joita monikaan teistä ei varmaankaan tunne Meillä on ilo saada toimia kymmenen eri valvontaviranomaisen kanssa näissä maissa. Ja aina välillä minulla on ilo tavata myös asiakkaitani ja ihmisiä, joista me itse asiassa elämme. Tätä ei tapahdu liian usein, koska suurimman osan ajastani käytän poliitikkojen ja asetusten säätäjien kanssa. Silti minusta on ihan kiva olla täällä Brysselissä. En nyt aio käyttää äh, kirjoitettua puhettani, koska haluan kertoa teille yhden asian. Se, mitä te teette, on ihan hienoa. Viekää se päätökseen. Minulle on yksi hailea, kuinka te sen teette, kunhan te viette nämä asetukset päätökseen keinolla millä hyvänsä. Me hyväksymme kaiken, mitä te päätätte, mutta saakaa se vain tehtyä. Älkääkä muuttako sitä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Olkaa niin ystävällisiä. Tämä on minun ainoa pyyntöni. Mutta sitten minulla on toinenkin pyyntö. Äh, olkaa ystävällisiä ja heijastelkaa sitä, mitä te olette tehneet. Äh, säätelijät, poliitikot, pankit, äh, se mitä te teette, onko se hyödyllistä ja palveleeko se sitä tarkoitusta, mitä meidän kaikkien tulee palvella, nimittäin luoda vaurautta kaikille Euroopassa. Voin omista kokemuksestani kertoa, koskapa me toimimme alueella, jossa on hyvin paljon ihmisiä, jotka saavat 300-400 euroa maksimissaan kuukaudessa, niin meidän on hyvin vaikea olla avuksi vaurauden luomisessa alueellamme. Ja yksi syy on me itse. Osa on te, poliitikot, ja osa syystä on te, säätäjät. Te ette tee meidän elämäämme helpoksi, kun yritämme luoda vaurautta me puhumme tästä lainaamisosuudesta. No, minun vieressäni istuu henkilö, joka on mukana tässä sosiaalisessa pankkitoiminnassa. Ja se, mitä me tässä teemme, niin mehän tavallaan tuhoamme sitä, koska tämän asetuksen mukaan minä en voi lainata enää penniäkään henkilölle, jolla ei ole ö, vakuuksia, ö, takkuita, eikä hänellä ole ketään, joka voisi mennä hänestä takuuseen. Eli tämä on nyt mennyt aikaa. Ikävä kyllä meillä ei ole mitään vaihtoehtoisia välineitä näille ihmisille, koska nämä pienet sosiaaliset pääomarahastot, äh, joita valtiot tukevat, eivät ole mitään. Ihan äh, pikkutekijöitä. Me tarvitsemme miljardeja, miljardeja, miljardeja, että voimme tukea ihmisiä, joilla ei ole mitään muuta tarjottavana kuin työnsä, sydämensä ja uskonsa tulevaisuuteen. Eikä tämä ole sellainen kategoria, joka löytyisi tuolta lainaosastolta. Ja jos te ette muuta tätä, niin eh, Eurooppa tulee olemaan huomattavasti huonommassa asemassa verrattuna niihin alueisiin, joissa tätä harjoitetaan. Miksi? Sen vuoksi, että Eurooppa on täysin velkaorientoitunut yhteiskunta. Euroopassa on kaksi valtiota, jossa on jonkinlaiset pääomamarkkinat. Sveitsi, joka ei ole koskaan ollut EU:ssa, ja Iso-Britannia, joka jättää EUn. Kaikki muu ei ole tärkeää. Saksassa on pikkusen, Ruotsissa on pikkusen, Espanjassa vähän sen. Minun alueellani ei ole mitään. Siellä ei ole lainkaan äh, pääomamarkkinoita eikä niitä tulekaan seuraavaa 50 vuoteen. Joten Kenen te kuvittelette rahoittavan äh, startuppeja, äh, sosiaalista toimintaa? Siellä ei ole pääomamarkkinoita, siellä ei ole yksityisiä sijoittajia ja pankeilla on yhä enemmän ongelmia äh, lainottaa näitä. Se, että meidän täytyisi luoda jonkinnäköiset mahdollisuudet näillekin ihmisille, jotka tienaavat maksimissaan tuhat euroa, että he voisivat säästää sitä 50 euroa. Me poliitikot, pankit ynnä muut, me olemme vieneet kokonaiselta sukupolvelta mahdollisuuden luoda rahaa ilman riskiä. Pitäkää tämä mielessänne, tämä kuva, jonka nyt näette. Jos muistatte sen jatkossakin, niin olin iloinen, koska te ette ymmärrä, miten dramaattinen tämä muutos on, joka tapahtui viime vuosien aikana. Me olemme vieneet koko Saksan keskiluokalta, Itävallan, Tsekin, Hollannin keskiluokalta mahdollisuuden tehdä rahaa sen lisäksi, mitä he saavat palkkatyöstään. Koska jos nyt investoi saksalaisen arvopaperiin tai itävaltalaiseen valtion arvopaperiin, niin häviää. Häviää. Ei voi investoida enää. Ei voi tehdä tuossa tavallaan lisärahaa koska inflaatio on korkeampi kuin se tuotto, minkä saa. Ja me olemme tästä vastuussa, kaikki. Ja nyt äh, aikoina, näinä aikoina meillä tulee olemaan ihan erilainen käsitys rahan arvosta kuin silloin, kun me olimme nuoria. Koska jos on rahaa, on rahaa, paitsi jos todellakin on rikas eh, niin, että voi ottaa riskejä, niin ei ole mahdollista tehdä rahaa. Tämä on minusta ihan käsittämätöntä ja se on paljon tärkeämpää minulle kuin se, että valitaanko Tiilak, Amrel vai mikä tahansa muu. Now, next speaker, Sabine. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten eh, Saban Timers Jansen Triodos Pankista. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Arvostamme kovasti tehtyä työtä siinä, että pankit kestävät riskejä paremmin. Ja olisi hienoa saada tämä lainsäädäntöpaketti päätökseen, kuten on sanottu. Triodos on kestävä pankki. Meidän koko ja toimintatapamme eroavat muista. Me olemme eurooppalainen kuudessa maassa toimiva pankki. Hallinnoimme toimia meillä on noin 600 asiakasta, 13,5 miljardia. Näitä asiakkaita tapaamme lähestulkoon päivittäin ja heidän rahoillaan arvisto, investoimme esimerkiksi uusiutuvan energian ja pienempiin yrityksiin. Meidän suhdelukumme on ollut koko ajan noin 20 prosentissa, ei koskaan ole 13 prosentin. Me pyrimme luomaan sellaista taloutta, joka olisi kestävää, sosiaalista ja älykästä. Triodos pitää komission ehdotusta varsin hyvänä tiettyjen yhteisön osalta. Tässä katsottaisiin julkisia tarpeita ja pk-yrityksiä ja on hyvä, että pyritään myös suhteellisuuteen. Kun katsotaan kestävän infrastruktuurin riskejä, olemme pyrkineet ilmaisemaan näiden toiminnan osalta tukeamme. Me haluamme valvoa tämän tyyppisten erityistoimien riskejä. Meidän ja tämän ehdotuksen välinen ero on se, että me otamme huomioon myös lisäehtoina ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit. Ja voin tukea riskitasojen madaltamista. Triodos kuuluu reaalitalouteen ja siksi olemme hyvin lähellä asiakkaitamme. Ja siksi maailmalliset shokit eivät niinkään vaikuta asiakkaisiimme. Me olemme havainneet, että yrittäjät, jotka huolehtivat asiakkaistaan ja planeetastaan, myös pystyvät toimimaan pidemmällä aikavälillä. Ja tämä todella perustelee sitä, että meidän portfoliomme riskipainotusta voidaan pienentää, jotta voidaan taata PK-yritysten lainananto kestävällä tavalla, voitaisiin katsoa erilaisia samanlaisia kriteereitä kuin infrastruktuurin osalta on tehty, niitä soveltaisiin PK-yrityksiin. Ja sitten vielä lopuksi suhteellisuudesta haluaisin korostaa, että suhteellisuutta ei voida koskaan soveltaa vakavaraisuuden hinnalla. yritysvastuu, kriisin ratkaisu, monet muut kysymykset kuuluvat tähän. Gigonin muut vuonna 2015 EKPssä todettiin ja tiedostettiin jo suhteellisuus ja meille olisi hyödyllistä, että tämä tuotaisiin esille, kun käymme vuoropuhelua valvojen kanssa. Täytyy pyrkiä välttämään järjestelmäriskejä. Tämä tarkoittaa sitä, että on hyväksyttävä se, että meillä on erilaisia haasteita kuin suuremmilla pankeilla. Valvojen kanssa käyttävän vuoropuhelun lisäksi itsevalvojat voivat parantaa suoraan pankin tilannetta. Usein huomaamme, että toiminta on hyvin eri tavoin näissä kuudessa maassa, jossa toimimme. Lisäksi täytyy muistaa erilaisten pankkien välinen kilpailukykyasema. Usein pienet yritykset jäävät huonoon asemaan, koska käyttävät standardoituja menetelmiä. Tiettyjen lainaportfolioiden osalta riskikerroin on 35 prosenttia, kun taas toisten osalta tämä luku on erittäin matala. Eli voitaisiin katsoa miten tähän riskinhallinnointiin voitaisiin suhtautua tässä ehdotuksessa niin, että tämä takaisi oikeudenmukaisemmat toimintamahdollisuudet. Valvojen pitäisi selkeästi myös kertoa siitä, miten suhteellisuussääntöjä todella noudatetaan. Kiitos. Thank you. Thank you also for your... Kiitos. Kiitoksia myös ehdotuksesta, joka liittyy asuntolainoihin. Tämä varmasti kannattaa ottaa huomioon. Sitten Finance Watchista Christian Stiefmüller. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, että Finance Watch on kutsuttu myös puhumaan kuulemiseen. Olemme tyytyväisiä pankkipakettiehdotuksesta. Siellä on tärkeitä kansainvälisiä standardeja muuttamassa eurooppalaisen lainsäädäntöön, mutta haluaisin alussa käsitellä joitakin oletuksia, jotka mielestäni ansaitsevat äh, käsittelyä. Ensinnäkin huolimatta että jonkin, jonkin verran että edistysty pankkipääomaa ei ole pystytty saamaan terveelliselle tasolle. Pankkisektori Euroopassa, siellä on yksi biljoona euron edestä järjestämättömiä lainoja. Tästä ja monista muista syistä Euroopan pankit edelleenkin ovat vähemmän pääomitettuja kuin suuren osa pankeista muissa päätalouksissa. Toiseksi pankkipääomavaatimukset eivät heikennä taloutta tässä vaiheessa pankin luonnon kehittäminen ei ole niin tärkeä prioriteettikysymys PK-yrityksille Euroopassa. Luottovajetta voi olla, mutta usein se on rakenteellista luonteeltaan. Esimerkiksi tämä liittyy järjestämättömiin lainoihin eikä johdu niinkään sääntelystä. Kuitenkin totta on, että hyvin pääomitetut pankit rahoittavat itseään eh, edullisemmin kuin muut ja todennäköisemmin lainaavat reaalitaloudelle edelleen. Sitten pankkien ongelma, jotka ovat liian suuria kaatumaan, sitä ei ole vieläkään ratkaistu. Kymmenen vuotta viimeisen kriisin jälkeen kansalaiset jälleen kerran joutuvat maksamaan kymmenien miljardien laskun pankkien pelastusoperaatiosta. Meidän pitää varmistaa, että kriisin ratkaisua sovelletaan niin kuin tarkoituksena on järjestelmän kannalta merkittävät pankit ovat hajotettavissa ja rakenteelliset esteet hajottamiselle poistetaan. Meidän pitää varmistaa, että Euroopan pankkisektorista voi tulla terve ja kannattava jälleen kerran ilman, että menetetään monimuotoisuutta ja kilpailukykyä pankkien täytyy keskittyä jälleen kerran kilpailemaan sillä, kuinka vahvaa oma, oma, oma, oma niillä on parempia palveluita, parempia lainanantopäätöksiä, eikä optimoida pelkästään pääomaa. Finance Watch sillä on suosituksia näistä kaikista asioista. Sitten tähän ehdotukseen itseensä Finance Watch on tietoinen eh, pienten osallistujien sääntöjen Tavoitteena ei meidän mielestämme pitäisi olla se, että saadaan vähemmän yksityiskohtaista tietoa tai toimitaan vähemmän avoimella tavalla, vaan että olisi vähemmän ja yksinkertaisempia raportointivaatimuksia. Me olemme tyytyväisiä eh, Eh, vankierroksen ehdotukset siitä, että saataisiin harmonisoidut sääntöjen noudattamisvälineet, mutta haluaisimme nähdä kunnianhimoisemman toimintatavan, joka johtaisi eh, yhteiseen eh, raportointipisteeseen, että joka toimii omalla periaatteella, niin sitten haluaisimme että kehittäisiin yhdenmukaisia eurooppalaisia malleja lakisääteiselle raportoinnille ja tilinpäätösraportoinnille. Me uskomme, että ehdotettu määritelmä pienemmistä laitoksista sen pitäisi, se pitäisi selkeämmin erottaa ja ottaa laadullisia ja määrällisiä kriteerejä huomioon. Tämä liittyy otetaan huomioon koko, absoluuttinen ja suhteellinen ja samoin kriteerit liittyvät liiketoimintamalliin ja riskiprofiiliin pankeissa ja rahoituslaitoksissa tarvitaan parempaa keskustelua pilari kaksi järjestelmän uudistamista mukaan lukien siihen liittyvä ohjeistus. Pilari kaksi ohjeistus otettiin käyttöön val- 2016 eh, jo viranomaisen toimesta eh, pääoma sitovat pääomavaatimukset merkittäville pankeille vähennettiin 23 prosentilla keskimäärin. Jos pa- parlamentin pitäisi tehdä enemmän kuin toimia leimasimena, sille pitäisi ensin antaa tarvittavat faktatiedot ja me suosittelisimme syvällistä tarkastelua hiljattain hyväksytyssä sääntelykäytännössä. Tarvittaisiin myös kunnolliset vaikutusarviot ennen kuin näitä asioita muutetaan lainsäädännöksi. Jos tulee huomattavia muutoksia vakavaraisuusjärjestelyihin, esimerkiksi poistetaan 103 artikla CRDstä ilman, että on viety loppuun tarkastelua, mitä tulee makrotalouden tarkastelun, mikro- ja makrotalouden rakenteiden harmonisointi. Me tuemme tätä. Tässä pitäisi kulkea käsi kädessä sen kanssa, vältetään sääntelyn sokeita pisteitä. Tämän takia vetoisimme lainsäätäjien, jotta lykättäisiin ehdotettuja muutoksia osakkeeseen 4 CRD direktiivissä ennen kuin on harmonisoitu sekä mikro- että makrovakavaraisuuskysymykset. Niistä on keskusteltu kunnolla. Finance Watch on tyytyväinen, että puhutaan sitovasta velkaantuneisuusasteesta. Kuitenkin kannattaa pitää mielessä, että velka, 3 prosenttia velkaantuneisuusaste tarkoittaa vain minimi riskipainotettua ensisijaisen pääoman vaatimuksia. Kun ajatellaan tärkeimmän pankkia, niille niin, niiden kohdalla tarvitaan suurempaa velkaantuneisuusastetta. TELAK-standardit äh, ovat tärkeä askel eteenpäin, mutta vaikka mutta kaikkein hienokin järjestelmä ei toimi, jos ei sitä oteta käyttöön silloin, kun tarvetta on. Siksi me jälleen vaatisimme, että käytäisiin läpi ennalta varautuvaa pääomittamista. Se on pää, tärkeä este, että aletaan toteuttaa BRRD-direktiiviä käytännössä pitä, ei pitäisi poiketa Baselin komitean standardeista. Näin varannettaisiin kansainvälistä yhteistyötä pankkisääntelyssä ja heikentäisiin EUn asemaa tulevissa neuvotteluissa. Samoin kilpailukyky kestävyyspankeissa kärsisi me uskomme, että Euroopan pankkisektori ei vielä pysty mahdollistamaan huomattavia myönnytyksiä, mitä tulee äh, pääomavaatimusten alentamiseen. Me vetoaisimme myös lainsäätäjään, jotta se tarkastelisi esteitä kriisinratkaisujärjestelmässä ja tässä BRD, kriisinratkaisujärjestelmässä pitäisi varmistaa, että tätä voidaan soveltaa johdonmukaisella turvallisella tavalla, jotta voidaan helpottaa Euroopan pankkisektorin elpymistä. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia. Nyt sitten jäsenten puheenvuorot, kolme minuuttia. Ensin Karas. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää panelisteja siitä, että he ovat tulleet tänne ja myös toisaalta siksi, että he ovat äh, esitelleet täällä hyvin laajan kirjon asioita. Kaikki ne puheet, mitä me olemme täällä tänään kuulleet, osoittavat, miten tärkeää on, että äh, säätelyssä äh, on myös purkamista, säätelyn purkamista ja politiikkaa ja että kaikki tekevät säätelijät ja poliitikot ja toimijat toimivat yhdessä – meidän täytyy välttää päällekkäisyyksiä. Meillä on myös epäilyjä, kuten esimerkiksi Andreas Streichlin puhe osoitti, että kaikki, kaikki säätelymarkkinoilla ei toimi niin kuin me toivoisimme, vaan päinvastoin. Ja se, mistä me nyt puhumme siinä, ää, tämä Suhteellisuus ei ole ainoa ratkaisu. Eli ei ole yhtä yksittäistä oikeata ratkaisua, vaan me tarvitsemme integroidun kattavan ratkaisun, joten kysynkin, missä äh, nykyisen säätelyn heikkoudet piilevät? Heikkoudet, äh, joita me voimme muuttaa nykyisessä arvioinnissamme niin, että saisimme aikaan paremmat äh, puitteet puutteet ja saisimme parhaan irti komission ehdotuksesta ja voisimme tässä vaiheessa toimia korjaavasti. Se, että ehdotusta ainoastaan supistetaan, ei mielestäni riitä. Toinen asia, Itä- ja Keski-Eurooppa on oma alueensa ja onko kehitys johtanut siihen, että Äh, esimerkiksi vauraustasot ovat hyvin erilaiset, yhteiskuntakehitykset ovat erilaiset ja äh, ovatko pankit pysyneet mukana tässä kehityksessä. Eli tämä realiteetti, onko se huomioitu tarpeeksi säätelyssä ja mikäli ei, mitä me voimme tehdä. Ja sen lisäksi on ongelma myös siinä, että äh, suhteellisuudelle ei ole mitään selkeää määritelmää. Ja kysymys siitä, että pelkkä raportointivelvoite, sen rajaaminen voi toki alentaa kustannuksia, mutta sitten taas toisaalta meillä on myös päällekkäisiä raportointivaatimuksia, jotka johtavat ihan päinvastaiseen tilanteeseen. Eli mitä mieltä te olisitte? puhuitte siitä, että meillä olisi koko unionin laajuiset määritelmät ja kriteerit ja millä tavalla, miltä tämän raportointivelvoitteen määritelmä voisi näyttää ja miten voimme estää sen, että meillä, et, että säätelyn purun ja, ja muun toiminnan välinen yhteensopimus paranisi ja millä tavalla me saisimme tämän kaiken integroitua yhteisiin puitteisiin. For Group, Pedro Silva Pereira. Kiitos seuraavaksi Pedro Silva Pereira ST-ryhmästä. Mikrofoni. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää vieraitamme heidän puheenvuoroistaan. Koska aika on vähän, Esitän vain suuria kysymyksiä. Ensin harkinnanvaraisuus. Esimerkiksi päätösten harkinnanvaraisuus. Uskotteko, että tässä paketissa harkinnanvaraisuutta on liikaa. Tarvittaisiinko tiukat juridiset rajat vai onko joustavuuden taso hyvä? Missä kenties harkintavaltaa pitäisi viranomaisilta vähentää? Sitten suhteellisuus. Siinä ollaan menossa eteenpäin. Hallinto taakka vaikka tunnustetaan, edelleen keskustellaan tiheydestä ja esimerkiksi raportointivaatimuksista. Kun katsotaan MREL-vaatimuksia, Pitäisikö olla poikkeuksia, kun otetaan huomioon pienet pankit tai niiden erityisluonne, kun ne toimivat talletusten osalta. Tästä haluaisin kuulla teitä lisää. sitten lopuksi tämä uusi Senior Non-Preferred Debts-luokka. Tästä nopeutetusta menettelystä on jo puhuttu. On siis sanottu, että jos tällainen uusi luokka luodaan, voitaisiin herättää mielikuva siitä, että vain tämä luokka olisi vastattavissa se olisi Belin menettelyn alainen. Uskotteko te, että tällainen uusi luokittelu helpottaa eikä rajoita bail-in välineen käyttöä? Thank you. Uh, Mr. Kiitos seuraavaksi Ashley Fox. Thank you, Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme heidän puheenvuoroistaan. Kiinnitin todella huomiota siihen, mitä herra Toi sanoi Trähel sanoi tällaisesta sääntelyhiljaisuudesta. Tämä olisikin järkevää. Me poliitikot jatkuvasti muutamme sääntöjä ja sitten mietitään, minkä takia lainananto ja pankkitoiminta ei toimi niin kuin haluaisimme. Itse asiassa mitä pitäisi tehdä? Pitäisi lopettaa sääntöjen jatkuva muuttaminen ja antaa pankkien hoitaa sitä liiketoimintaa, johon ne on perustettu, joten toimisin, ajattelen hän saman kuin hänkin, ottaisin muutamia teknisiä seikkoja esiin. Artikla 42F CRR-asetuksessa määrittelee ne olosuhteet, joissa jotkut vastuut ja varat voidaan nähdä toista riippuvaisina. Kun lukee tekstiä tässä muodossa suurin osa katetuista joukkolainoista e-, ei ole tällaisia riippumatto, toisista, riippuvaisia varojen Tämä voisi johtaa tällaiseen maturiteetti epäkohtaan, mitä tulee äh, mm, äh, markkinoihin kun ajatellaan maksimissaan kymmenen vuoden maturiteetteihin laadukkaissa joukkoissa. Tämä maturiteetti epäkohta johtaisi tällaiseen jyrkänevaikutukseen johtuen epäsymmetristä vaaditussa vakaassa rahoituksessa ja olemassa olevaan vakaan rahoituksen painotukseen, mitä tulee varoihin ja asetuksiin silloin, kun otetaan huomioon vakuudelliset joukkolainat, joukkolainat. Oletteko tarkastaneet sellainen mahdollisuus, että, että olisi tällainen maturiteetti mismatch-tilanne, mitä tulee katettuihin joukkolaihin? Niin voisitteko pitää, pitäisittekö tärkeänä sitä, että olisi laadukkaita katettuja joukkolainoja, jotta voitaisiin täyttää vaatimukset, jotka liittyvät toisiinsa riippuvaisiin vastuisiin ja varoihin, jotta voidaan heikentää vaikutuksia, joita syntyy tästä maturiteettiepäsuruudesta ja mitä to, muita toimenpiteitä pidettä välttämättömänä, että voidaan eh, loiventaa tällaista jyrkänne vaikutusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Uh... Kiitos seuraavaksi Viegas.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 ihan nopeasti siihen, mitä edustaja Andreas sanoi. Luonnollisesti meidän täytyy huolehtia finanssikriisin vaikutuksista. Sehän syntyi siitä, että spekuloitiin finanssijärjestelmässä ja tämä päätyi siihen, että Euroopan veronmaksajat joutuivat kustantamaan miljardia euroja, mikä puolestaan johti valtavaan velkataakkaan jäsenvaltioiden taholla. Ja tämä sitten taas puolestaan johti tuskallisiin vaikutuksiin meidän kansalaistemme ja työläistemme elämässä. Joten on hieman huolestuttavaa kuulla, että me olemme tässä nyt syyllisiä osapuolia. Että, että nyt me joudumme jälleen kerran maksamaan kaikesta säästöillämme olen tässä nyt kuunnellut äh, uskomatta oikeastaan korviani. On toinen asia, joka myös täytyy äh, selvittää. Äh, nimittäin nämä etuoikeudelta, etuoikeudelta paremmat vakuudettomat velka-arvopaperit. Miten tämä toimii pankkisektoreilla sitten? Mitenkä tämä myydään potentiaalisille asiakkaille? ei tätä nyt pidä mystifioida, vaan kaikki pitää tehdä täysin avoimesti. Sitten kysymys äh, herra Udealle. Minulla on kysymys äh, Baselin sopimuksen äh, loppuun Oletettavasti Baselin sopimukset otet muutettaisiin Euroopan pankkijärjestelmää ja se johtaisi huonompaan asemaan verrattuna USAn järjestelmään. Miten tämä toimii käytännössä? Miten tämä vaikuttaa Euroopan markkinoihin? Onko vaarana se, että amerikkalaiset pankit vyöryvät meidän markkinoillemme? Myös kysymys Finance Watching eh, edustajalle me kuulimme tästä ennaltaehkäisevästä pääomittamisesta hieman ja haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne tästä on. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne myös näistä muutoksista pilariin kaksi makrotaloudellisiin asioihin. Ja sitten kysymys triodospankin edustajalle. Kiitokset paljon hänen puheenvuorostaan, mutta yksi asia riskin ottamisessa. Kyseessähän on kuitenkin Triodoshan on pankki, joka toimii markkinoilla jonka tarkoitus on tukea PK-yrityksiä ja infrastruktuuria. Miten se sitten toimii? Miten te hallinnoitte riskiä? Miten te voitte myös samanaikaisesti sitten täyttää kaikki nämä standardit, joita lainsäädännössä on määritelty. Kiitos. Seuraavaksi Sven Giegold. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kysyä Triodos Pankin edustajalta. Onko teillä ehdotuksia CRD, CRR-puitteistosta? Miten voimme varmistaa, että ympäristö tai eh, muut kehitysriskit on, näkyvät paremmin tässä. Tästähän aikaisemmin Tervans Beres kysyi jo. Sitten kuuntelin tarkkaavaisesti, mitä te sanoitte, herra Traihel. Ja se, mitä te kuvasitte eh, vaikutuksena sosiaaliseen lainanantoon, on todellakin huolestuttavaa. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, Minkälaisia sääntöjä haluaisitte muutettavan, jotta vältettäisiin tämän tyyppiset vaikutukset, joita te kuvasitte? Tämän lisäksi en voi nyt vastustaa kiusausta esittää yksi kommentti. Minun mielestäni teidän puheenvuorossanne oli yksi iso ristiriita. Ensin sanoitte, että pyydän älkää muuttako enää yhtään mitään. Ja sitten heti sen jälkeen sanoisitte, että että kaikki pitäisi muuta. Tämä ei kyllä ollut ihan johdonmukaista kuultavaa, mutta siltikin uskon, että se mikään, mitä olemme tähän mennessä tehnyt, ei liity luonnonsuojeluun. En nyt sanoisi, että tekisimme, en väittäisi, että teemme kaiken oikein ja olenkin tyytyväinen mistä tahansa konkreettisesta ehdotuksesta sen suhteen, miten voimme vahvistaa järjestelmää ja miten saadaan aikaan parempia tuloksia ilman, että kompromettoidaan vakautta. Sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa, että markkinataloudessa ei ole oikeutta että olisi tällaista riskitöntä tuottoa, niin kuin tekin sanoitte. Ei ole mitään riskitöntä tuottoa enää olemassa, ei se sinällään ole väärin että näin on siis, koska se tarkoittaa sitä, että ansaitsee jotakin ilman, että tekee työtä, ilman, että ottaa riskiä. Ja tämän takia tiedän, että itse asiassa se, että kate häviää. Se on tosi dramaattista rahoitussektorille, mutta se on oikeastaan aivan normaalia markkinataloudessa, jossa on paljon pääomaa. Ja sitten vielä lopuksi herra Shatman Fallisille kysymys. Voisitteko auttaa meitä ymmärtämään paremmin määritelmäänne valintakelpoisuudesta pankkien korvaus rahastossa. Te sanotte, että laitosympäristöllä pieniä ja matalariskisiä, mutta sitten teidän määritelmässä, määritelmässänne, mikä ymmärsin oikein, otettiin huomioon myös pienemmät laitokset, jotka ottavatkin suurempia riskejä. Sen takia en ollut ihan varma, oliko ehdotuksenne johdonmukainen. Ja vielä lopuksi, voisitteko antaa yksityiskohtaisen luettelon muutoksista, joita haluaisitte, jotta voidaan, toteutuvaan, jotta voidaan auttaa tätä suhteellisuutta työssämme? Thank you. Kiitos. Muista ryhmistä ei näyttäisi olevan enää puheenvuoropyyntöjä. Aikaa jäi vielä hieman tähän menettelyyn ilman puhuja listaa. Ainakin Simons ja kenties Höckmarks. Aivan lyhyesti. Palaisin vielä lyhyesti ilmoitusmääräaikoihin. Tästä emme kuulleet juuri mitään. Meidän on koko ajan välitettävä paljon ja samankaltaista tietoa, ei välttämättä kuitenkaan täysin sataprosenttisesti samanlaista, mutta usein tehtävä työ on hyvin lähellä toisiaan, eli miten tässä voitaisiin toimia. En usko, että Siis ei minusta näytä siltä, että pankit ajattelevat, että mitään ei voitaisi enää muuttaa. Haluaisin kuulla vielä valvontaviranomaisilta siitä, miten suhtaudutte tähän tietojen käyttämiseen. Thank you very much. I would like... Kiitos. Minä haluaisin palata takaisin takaisin tähän BRDn täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin. Olisi hyvä saada hieman kommentteja myös siitä, miten suhtaudutte siihen, että jaetaan vastuut eri viranomaisten, valvontaviranomaisten ja kriisiratkaisuviranomaisten välillä. Jotkut MRELin puolelta, pohjalta minusta tässä on nyt riski, jos käytetään sanaa holistinen, koska tässä tavallaan lisätään eri näkökulmista asioita mukaan ja tätä kautta luodaankin ehkä jotain näistä ongelmista, joista aikaisemmin puhuimme, kun puhuitte tuolta Euroopan äh, periferian laitamailta. Eli onko tämä hyvä että meillä on näiden vastuiden tällainen jako ja saavutammeko sitä kautta sen, mitä meidän pitäisi saavuttaa. Minusta tässä on sellainen riski, että pankit, joilla on paljon äh, omaa pääomaa, niin heitä rangaistaan korkeammalla MREL-vähimmäisvaatimuksella. Thank you. That would not be... Kiitos. Tuo ei olisi mikään vähäinen lainsäädännön muutos. Hyvä, että kuitenkin otit sen esille. Kiitos kovasti, sanoi Högmark. Ole hyvä vain, sanoi puheenjohtaja. Muita puheenvuoropyyntöjä catch ei enää ole. Joten pyytäisin, että panelistit vastaavat näihin kysymyksiin nyt samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin. Shackman fallis ensin. Leave the floor to... No ehkäpä aloitan ja äh, sitten puheenvuoron Frederikille. Niin, haluaisin vastata tähän viimeiseen kysymykseen. Kyllä tämä on ongelma. On ongelma siinä, että ei selkeästi eroteta kriisin ratkaisua ja valvontatoimenpiteitä toisistaan on päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltaa ei ole jaoteltu selkeästi eri eurooppalaisten viranomaisten välillä mikro- ja makrotason ja kriisinratkaisutason välillä. En halua tässä nyt mitään vihjailla, mutta koska olette täällä paikalla, olen sitä mieltä, että pankkiviranomaisen pitäisi keskittyä jälleen standarditilanteeseen. Sillä on hyvin selkeä rooli, kun määritellään äh, rajoja näiden kolmen tason välillä. Ja sen pitää myös äh, katsoa valvontaa toimenpiteitä, mutta pitäisi selkeästi erottaa äh, viranomaisvalvonta ja lainsäädäntötoiminta toisistaan. CRR ja CRD-paketit eh, uhkaavat hämärtää näitä rajoja entisestään, joten me haluaisimme selkeästi erottaa vastuualueet toisistaan. Ja yksinkertaisuuden pitäisi näkyä entistä paremmin. Kuten sanoin aikaisemmin, on todella turhauttavaa, että meillä on niin paljon erilaisia valvontatahoja Euroopan tasolla ja sen lisäksi tulevat vielä sitten paikallistason vahtikoirat. Ei puhu siitä, että pitäisi olla yksi valvontataho tai yksi kriisin ratkaisutaho. Voihan niitä ehkä olla kaksi tai kolme, mutta ei nyt enempää. Thank you. That's Kiitos. No siksi pyrimmekin saamaan aikaan unionia, jotta tämä asia parantuisi. Ja puhuja sanoi, että eihän tässä mitään tapahdu liian nopeasti. Kahdeksan vuotta on asia pohdittu, tehkää tämä ensi vuonna. Ja puheenjohtaja sanoi, että tässä on toimittu aika nopeastikin. Totta kai tästä vielä puuttuu palasia, mutta kuitenkin. Seuraavaksi sitten äh, Jacqueline Fallis. Kiitos. Haluaisin vastata erityisesti kysymyksiin, jotka liittyivät Euroopan laajuiseen suhteellisuuden käyttöön nykyisessä lainsäädäntöpuitteistossa. Kaikkein suurimmat operatiiviset kuormitukset liittyvät näihin raportointeihin. Tutkimuksen mukaan Saksassa tämä raportointi vie 6-70 prosenttia kaikista hallinnollista työstä pienemmissä instituute- tai laitoksissa. Eli 100 henkilötyöpäivää vuodessa, eli kustannukset ovat korkeat, koska ne vievät pienten vähäriskisten laitosten työtaakkaa. Ja mihinkä tätä informaatiota sitten käytetään? Sitä käytetään valvontaan, rahoituslaitosten valminta, valvontaan. 99 prosenttia informaatiosta esimerkiksi omista varoista on noin 8 prosenttia näistä ilmoituksista. Eli emme me tarvitse kuin 8 tai 10 prosenttia niin, että saisimme annettua sen informaation, mitä tarvitaan. Sitten toinen asia vielä tästä äh, raportoinnista. Me haluaisimme selkeitä helpotuksia äh, pienille äh, laitoksille ja silloin kun äh, on kysymys äh, tällaisista pienistä äh, laitoksista, niin ei niitä tarvitsisi koskea kaikki tämä, koska ne eivät ole mielenkiintoisia näillä pääomamarkkinoilla. Emmekä tarvitsemme näitä monimutkaisia korvausmenetelmiä. Ja sen lisäksi kysymys on kohtuullisen pienistä neuvostoista tai tällaisista johtokunnista, jossa on vain muutamia henkilöitä. Samoin kuin tässä ilmoituksessa pitää tarkistaa ex post myös kaikki osallistujat näihin äh, johtokuntiin. Sen lisäksi meidän täytyy myös antaa kaikki suunnitelmat ja emme myöskään pidä hyvänä, että MRELiä ähm, sovellettaisiin automaattisesti näihin pieniin äh, rahoituslaitoksiin. Tämä ilmoitus äh, velvollisuus pitäisi ottaa pois näiltä pieniltä riskittömiltä rahoituslaitoksilta. Se pitäisi koskea vain näitä suuria. Minusta se olisi suhteellisuutta ja sitä kautta finanssimarkkinoiden vakaus ei järkkyisi. Päinvastoin se tukisi reaalitaloutta esimerkiksi paremmilla lainoilla ja luotoilla. Thank you. Kiitos. Udea. On a few of the topics which were raised. Uh, first of all, on the proposal. Ensinnäkin suhteellisuudesta muutama kommentti tietenkin. Se on tärkeä kysymys. Pank- Meitä valvoo yhteinen valvontamekanismi ja nyt alkaa tällainen uusi raportointikierros se tietääkseni rajoittuu pankkeihin, joita valvoo SSM. Se on erittäin rankka projekti, joten suhteellisuutta toteutetaan tässä, jos haluaisin myös suhteellisuudesta todeta, että sitä ei ole rajoitettu kokoon. Kun tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta, voidaan todeta, että on huomattava määrä ongelmia, jotka ovat tällaisia kriisin jälkeisiä ongelmia yksinkertaisen liiketoimintamallin omavissa pienissäkin pankeissa. Hertoisen hiukan kokemuksistamme, koska Ranskassa meillä on erityistä lainsäädäntöä, jolla luodaan uusia. Tällainen uusi instrumenttiluokka toimii hyvin markkinoilla emme myös suoraan, suoraan äh, vähittäissijoittajille, vaan välikäsille. Näin voidaan paremmin arvioida riskejä ja hinnoittaa Tämä on yksi asia ottaa huomioon. Tämä on edennyt aika hyvin ja meillä on siis tämä uusi instrumenttiluokka. Tämä liittyy myös ensisijaiseen pääomaan. Kysyitte sitten Baselista ja ehkä voin vastata myös näistä malleista. Baselin kohdalla keskustellaan paljon tästä Basel nelosesta, tästä mahdollisesta lisätarkastelusta sen suhteen, mitä jo nyt tarkastellaan. Olimme todella huolissamme siitä, että hu- huonoja sää- huonosti mietittyjä sääntöjä sovelletaan varsin erilaisiin järjestelmiin, mitä tulee USA ja EU. Tietenkin niillä on varsin erilaisia seurauksia. Pitäisin kiinni vaikka Kiinan lainapuolesta, sehän koskee kaikkia, on sitten kyse pienistä tai suurista pankeista. Kaikki hoitavat osantolainoja. USAssa on niin sanottu äh, suoria imureita, johon liittyy valtion takuun Fannie Mae ja Fannie Mac. Nehän säännöllisesti imuroivat näitä kiinnelainoja pankkien taseista. Ja taas Euroopassa me pidämme nämä äh, lainat pitkäänkin pankkien taseissa. Voidaan nähdä, että samoja sääntöjä sovellettiin erilaisiin järjestelmiin ja välttämättä niillä ei ole samaa vaikutusta tietenkään. Ja tämän takia sääntöjen räätälöiminen on todella tärkeää ympäristössä, missä pankit ovat edelleen päärahoituksen antaja taloudelle. Toiseksi me keskustelemme paljon siitä, mitä kutsutaan erikoisrahoitusfinanssitoiminnaksi. Ehdotuksen alussa rahoitetaan vaikka äh, lentokonetta mm, vakuudellisen lainoilla, äh, arvopistolla lainoilla. Tätä, tässä voidaan kertoa yhdeksällä vaadittu pääoma. Tämän me, me, puhuta sitten laina taataan tällä lentokoneella ja se vaatii todellakin paljon pääomaa, kun alun perin on, mutta käytössä ei ole mitään erityistakeita, paitsi joissakin malleissa – jos markkinat ovat aika likvidejä. Me yritämme selittää näitä seurauksia tämän takia, mitä näemme Basel nelosessa, kyllä sillä olisi huomattavia vaikutuksia, jos tämä on huodosti laadittua toimintaa. Ja tältä kannalta meistä on parempi, että ei ole sopimusta ollenkaan kuin että olisi huono sopimus. Tietysti jos on pätevä toimiva sopimus, niin miksipä ei sitten vielä malleista Tämä liittyy myös tähän, mitä nämä mallit sitten ovat. Malli on tapa yrittää heijastella tehokkaasti jo tietynlaista riskiä tai luottoa, jos otetaan huomioon menneet kokemukset, minkälaisia tappioita on koettu hyvinä huonona aikoina. Yritetään sitten mallintaa tätä ja lasketaan pääoman tarve. Mä sanoisin, että me tuemme näitä edistyksellisiä metodologioita. Tämä on erittäin hyödyllistä meillä sisäisesti, koska näin, kun me tarkastelemme riskejä tällä tavalla, haluaisin mainita, että yhteinen valvontamekanismi joutuu edelleen harmonisoimaan ja valvomaan näitä malleja ja varmistamaan tu- turvallisuuden. Mehän nyt tässä leikin näillä mutta me tuemme tällaista edistyksellistä metodologiaa tässä tapauksessa. Sitten neljäs asia, IFRS. Ensinnäkään minulla ei ole vastausta tähän ja tässä tekstissä mennään paljon pidemmälle kuin tämä kysymys. Teidän pitää tarkastella eri asioita sääntelypuolella ottaa huomioon tekniset seikat ja varmistaa, että kaikessa on järkeä, mitä tulee riskiin ja mitä tulee likviditeettiin. Ja kysymyksen juuri, odottaa, juuri osoittaa, kuinka monimutkaista säännöstä on kyse, jota pitää hallinnoida on kyse sitten äh, maksuvalmiusvaatimuksista ja äh, velkaantuneisuus. Pitää löytää oikea tasapaino. Meidän pitää varmistaa johdonmukaisuus äh, riskien kohdalla ja miten näitä asioita hallinnoidaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Sabain Timmers Janssen. Okei. Okay. Um, I think there are... Mm, haluaisin puuttua kahteen kysymykseen. Miten voidaan määritellä se esimerkiksi suhteellisuus? Ensinnäkin nämä GSI-säännöt. Ensin kun saamme lainahakemuksen, me katsomme meidän kriteereitämme. Lainakriteerit ovat kolmenlaiset. Triodos Pankin nimi tuleekin tästä kolmesta. Ensin katsomme aina, ymmärtääkö yrittäjä kunnolla yritystoimintaansa, uskoko hän liikeideansa ja saako hän sen todella toimimaan. Eli tässä katsotaan henkilöä. Toiseksi katsomme aina sitä, mitä, sitä mitä, miten äh, yhteisö ja ihmiset tukevat tätä hanketta ja viekö se esimerkiksi yhteiskunnallista tai ympäristön kehitystä eteenpäin. Voidaanko sitä soveltaa paikalliseen tilanteeseen. Ja kolmaksi, kolmanneksi katsomme, voiko yrittäjä saada ajatuksen todella toimimaan ja voiko hän saada siitä kylliksi voittoa. Näillä kolmella lainatuskriteerillä varmistamme sen, että kyseessä on hanke, joka on yhteiskunnan kannalta merkittävä. Ainoastaan silloin, kun nämä kriteerit täyttyvät, aloitamme riskien arvioinnin sekä laadullisen että määrällisen. Ja totta kai mitä paremmin tämä arvio suoritetaan, sitä pienemmät pääomavaatimukset ovat. Eli tämä on aika helppo ja ymmärrettävä tapa katsoa, miten toimimme pk-yritysten kanssa. Sitten suhteellisuus toiseksi. Se liittyy tiettyihin taitoihin ja moninaisuuteen ja usein liittyy pieniin pankkeihin, niin on katsottava kuinka vähän niissä on henkilöstöä. Olisi hyvä, että voisimme käydä selkeää vuoropuhelua viranomaisten kanssa siitä, missä kohdin suhteellisuutta sovelletaan – sen ei tarvitse olla välttämättä mukana säännöissä, mutta kuitenkin osa yhteistyötä. Ehkä se voitaisiin ottaa jopa mukaan CRD. -hän. Toinen asia, josta olisi hyötyä, olisi raportointi ja paikan päällä tehtävät tarkastukset. Olisi hyödyllistä tietää ja suunnitella näitä. Sitten mahdollisesti kevyempi sääntely, en viittaa tässä suoraan vakavaraisuussääntöihin, näin ei koskaan voitaisiin tehdä, mutta esimerkiksi tietojen keruun määrä, sitä voitaisiin vähentää. Meidän on hyödyllistä raportoida tietyistä asioista, jotka lisäävät työn arvoa. Meillä on esimerkiksi kaksi henkilöä, jotka työstävät tiettyjä asioita. Heille jää vain yksi tai kaksi päivää sitten muuhun. He ovat päteviä henkilöitä, mutta ei heidän rahkeensa oikein riitä siihen, että käyvät läpi tuhansia sivuja sääntelyyn liittyviä asiakirjoja. Eli suhteellisuus pitää muistaa tässä asetuksessa. Kiitos. Thank you, Christian Stiefmüller. Kiitoksia seuraavaksi Christian Stiefmüller. Couple of questions. Um, Täällä oli jokunen kysymys, joka esitettiin minulle ja haluaisin aloittaa tästä äh, ennalta ehkäisevästä pääomittamisesta ja mikä meidän näkemyksemme on. Meidän mielestämme ei pitäisi olla mitään tällaista mahdollisuutta veromaksajien kustannuksella livetä BRRDstä. Meillä on TELAK ja MREL-puitteet, jotka on tehty varmistamaan se, että menetykset tai tappiot voidaan absorboida niiden äh, luotottajien toimesta, jotka, sen parhaiten, jotka siihen parhaiten pystyvät, jotka ovat siis äh, ammattimaisia investoijia. Ja tällaiset riskivälineet äh, ja sijoittajavastuuvälineet eivät, ei, ei näitä riskejä aina voida arvioida, koska toki on ongelma, joka liittyy väärin tehdyistä myyneistä, Tätä on tapahtunut ja silloin osa näistä myyjistä täytyy voida suojella. Ja silloin voidaan käyttää tällaisia bail-in-välineitä, mutta tällä hetkellä voimassa olevat välineet eivät välttämättä huomioi tukkutasoa. Sen lisäksi mikro- ja makrotaso pilarissa kolmen. Me olemme sitä mieltä, että mikro- ja makrovarovaisuusstandardit täytyisi huomioida harmonisoidummalla tavalla, mutta olemme huolissamme siitä, eh, mitä potentiaalia tässä on, koska yhtäältä valvontaviranomaiset ovat jo eh, toimineet tuolla mikrosektorilla liittyen pilarin kaksi ohjaukseen. Ja nyt lainsäädäntöehdotuksessa on aika tiukkoja rajoituksia säätelijöiden vapauteen puuttua tiettyihin riskiluokkiin. Samanaikaisesti makrotasolla, ja viittaamme tässä hiljattain tehtyyn tutkimukseen, jonka ESRB teki tässä pari viikkoa sitten, niin tämä makropotentiaaliset välineet ovat hyvin heterogeenisia jäsenvaltioissa. Ja tällainen makropotentiaalinen puitteistohan on tulossa EUn tasolla. Sekä makro- että mikromahdollisuudet ja tämä puitteisto ja pilarin kaksi säännöt, joissa määritellään kuinka säät sääntelijöiden tulee hoitaa nämä asiat, niin tämä täytyy nyt järjestellä harmonisoidulla tavalla. Ja kolmanneksi, mitä tulee suhteellisuuteen, olemme samaa mieltä hyvin paljosta siitä, mitä on sanottu tästä raportoinnista. Siinä kuormitusta voitaisiin reippaasti keventää, mutta vastustaa kannattaisimme ajatuksia siitä, että suhteellisuus johtaisi näiden varovaisuusstandardien heikentämiseen. Ja sitten suhteellisuus äh, MRELin yhteydessä, no sehän on jo rakennettu mukaan BRRD, koska MREL on otettu BRRD ja se riippuu siitä, minkälainen kriisinratkaisusuunnitelma viranomaisella on kutakin pankkia varten. Ja pankki ei välttämättä lähde edes kriisinratkaisuun, vaan esimerkiksi kaatuu. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin ei myöskään tarvita MRLiä. Mutta se on mukana tässä puitteistossa jo. Kiitos. Thank you. I... Kiitos. Muistutan vielä bail-in ja takan jaon erosta. Ja täytyy muistaa myös tämä ennaltaehkäisevä pääomittaminen. En ole siis kanssanne aivan yhtä mieltä tästä, tästä asiasta. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Niin, voinko kommentoida vielä Emreliä? Aina kuin valvojat vastaavat, he ovat saaneet puhuja kylliksi. No, korkeintaan minuutti. Te vastasitte jo kerran. Niin, Emrelistä olen täysin yhtä mieltä. Joskus harkintavaltaa kriisin ratkaisun ja va- valvontatoimien välillä on liikaa. Sitten nämä SPT ja e selkeyttä ei vielä ole ja sitä todella tarvitaan. Tämä vaikuttaa valtavasti yritystoimintaan, jos kyseessä on usean kriisiratkaisuviranomaisen malli tai yhden kriisiratkaisuviranomaisen malli. Jos meillä on usean kriisiratkaisuviranomaisen malli ja vaikkapa kuusi paikallista vähittäispankkia, pankkia, tiedä, ketä, ketä muita tässä voisi olla mukana. Kriisin ratkaisun ja valvojen pitää ottaa selkeästi kantaa. Kiitos. Sitten vastauksia vielä. Enria. Uh, Haluaisin tarttua Peter Simonin kysymykseen raportoinnista ensinnäkin olen samaa mieltä hänen kanssa, kuinka usein tässä pitää toimia, erityisesti mitä tulee likviditeettiraportointiin. Valvoja ei voi odottaa vuotta ilman, että tietää pankkien maksuvalmiusasemaa, jos lainsäädäntövaatimus on kerran vuodessa tulos on se, että pitää tutkia tiiviimmin asiaa, joten paino taakka kasvaa toisaalta, joten tämä ei mitenkään helpota tilannetta. On jo saavutettu paljon johdonmukaisuutta yhteisessä raportointikehyksessä, pitää tietää, mikä on tämä raportointi taakka? on niin, että meillä vieläkin on, tai täytyy sanoa, että yhteisessä puitteissa raportointipuitteissa sekä on tämmöinen hyvin integroitunut järjestelmä. Nämä järjestelmät yhtenä valvontamekanismin välittää tämän sitten meille, joten vahva integraatio tapahtuu jo nyt. Se, mikä ei toimi, on, että tämän yhteisten vaatimusten päällä on joukko lisää vaatimuksia, joita vastuuviranomaiset ovat esille, keskuspankit ja muuta. Tämä synnyttää sitten paljon tilastovaatimuksia ja niin edelleen, joten meidän pitää tässä keksiä pyörää uudestaan. USAssa 80-luvun alussa perustettiin niin sanottu äh, liittovaltion tarkastuslautakunta, jossa kaikki viranomaiset kokoontuvat yhteen ja sopivat yhteisistä raportointivaatimuksista. Ja nämä ovat ne ainoat vaatimukset, jotka yksi viranomainen asettaa ja jakaa sitä muiden kanssa. Näin mielestäni pitäisi toimia. Ja jos tällainen voidaan saada lainsäädäntöön, se olisi todella hyvää edistystä. Sitten vastuuden, varojen ja vastuuden toisista riippuvuudesta. Tämä ei ollut mikään poikkeus, jota ajattelimme meidän suosituksissamme, koska tietysti jos on erilaisia piirteitä rahoituspuolella ja varoissa, tämä pitäisi kuluttaa kiinteään tuottoon. Meidän suosituksemme olisi, että annetaan mandaatti eh, pankkiviranomaisille käsitellä näitä kysymyksiä ja mitä oikeastaan tarkoitetaan täällä, kun vastuut ja ri- varat ja vastuut ovat toisistaan riippuvaisia. Tämä olisi parannusta verrattuna nykyiseen. Thank you, Daniel Nui. Quick point uh, regarding the... Kiitos. Minä tästä jo puhuin. Ja vastatakseni kysymyksiin tarkoitus oli se, että bail-in olisi helpompaa. No, me uskomme, että äh, viranomaiset voivat käyttää bail-in välinettä, mikä on tärkeää äh, tukkutasolle ja tällä tavalla voimme myös minimoida kompensaation vaatimusriskit. Tällainen tallettajien preferenssi vaikuttaisi asiaan. Mitä tulee sitten näihin katettuihin arvopapereihin, olemme samaa mieltä Euroopan pankkiviranomaisen suosituksesta 2015 heidän raportissaan jossa puhutaan vain puhutaan NFS-poikkeuksista. Äh, Thank you. Others? Yes. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Palaisin vielä tähän kysymykseen, jonka otitte esille herra Mark valvonnan ja kriisinratkaisutoiminnan yhteen toimivuudesta t lakien kannalta. Enrinin takana on tällainen ajatus, että sovellamme Beilin päätöksiä pankissa sen jälkeen, kun kriisinratkaisu on alkanut. Avoin pankki on tällainen maksullinen pankki, siellä pyritään kattamaan tappioita ja pääomittamaan tätä pankkia. Kyllä on yhteys odotusten väillä, joita tulee valvontapuolelta ennen viikonloppua ja viikonkuun jälkeen, koska me haluamme säilyttää kriittiset toiminnat pankissa ja pitää sitä auki, jotta se voi jatkaa toimintaansa. Ja tässä pitäisi toimia etukäteen ja tämä sitten rajoittaa tätä toiminta, näitä toimintamahdollisuuksia. Etukäteen pitää päättää, mikä on tämä oikea taso, eikä pidä unohtaa, että teelläkin kohdalla esimerkiksi tässä on viittaus 16 prosenttiin. Se on 2 kertaa 8 prosenttia itse asiassa, ja tämä on minimi teelläkin standardien mukaisesti. Tällainen ajattelu, kun lähdetään liikkeelle valvojan odotuksista ja rakentetaan mrl kerros on aivan sama kuin kansainväliselläkin tasolla. Ja näin myös on ehdottanut tulevaisuuden paketissa. Sitten kun ajatellaan monimutkaisuutta pankkitoiminnassa, se ei johdu viranomaisista. Jos ei ole helppoa sanoa, että tässä on kyse usean mallista tai yhden mallista, Ei tämä nyt ole niin yksinkertaista, kun ajatellaan pankkien hajottamisasian kannalta, ei niinkään taseiden kannalta tai vaan kun ajatellaan tätä hajottamismahdollisuutta, tämä on tärkeä kysymys, siksi yritämme saada sellaista aikaan. Please. Just two quick, quick points on, on the emerald. Kiitos. Niin vielä Emrellistä ja pääomavaatimuksesta, miten ne toimivat yhteen. Markin kysymys. Tässä pitää tunnustaa, tunnistaa riskit henkilökohtaista kannustimista. Itse valvojana – Haluaisin, että pankkit ovat vahvoja ja voimakkaita. En halua pilata maino, mainettani. Ja varmastikin valvontaviranomaisilla olisi aika lailla samat kannustimet. Eli me pelastamme tiettyjä pankkeja, käytämme sitten äh, tai suhtaudumme eri tavoin toisiin tahoihin. Tämä on kuitenkin aika hankalaa. Sitten nämä kiinelainat, josta kollega puhui. Tämä on yksi syy sille, miksi Baselin komiteassa ei vielä ole päästy sopuun siitä. Riskitasot, riskialttius eroaa Yhdysvalloista tai on eri Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Pankkijärjestelmissä on eroja. Kuitenkin haluaisimme saada aikaan jonkinlaisen maailmanlaajuisen sopimuksen asiasta, mutta tässä on kyllä tämä päähaaste. Ferreira. Kiitoksia. Meidän pitää tarkastella läheis syvemmin asiaa ja saada vaikutusarviointi Ämrelin puutteista ajankohtana, jona teoreettisesti pyydetään tällaista lisää ja yrit, pitäisi yrittää arvioida mahdollisia kustannuksia, joita syntyy tällaista liikkeelle laskosta tässä lyhyessä ajanjaksossa. Ja tarvitaan pankilta yhteistä toimintaa. Tämä pitää ottaa huomioon keskiarvo ei tarkoita yhtään mitään tässä tilanteessa. Sitten toinen asia, velko ja hierarkia, mielestäni on tärkeää, että selvennämme tätä ja nopeutamme selventämistä. Sitten kolmas asia, viittaus aikaisemmin tehtiin siihen seikkaan, että koska olemme sisämarkkinoilla, yhteismarkkinoilla ja meillä on pankkiunioni, niin rahoitusryhmittyvät hy- hyötyvät öö, likviditeetistä, joita on, löytyy tietystä talouksista. Tämä onkin se tavoite, johon pyrimme, mutta toistaiseksi huonoina aikoina joko meillä on samantasoinen vastuu tai jos on sitten erilaisia tilanteita, mitä tulee haaraliikkeisiin, tytäryhtiöihin, jos niillä ei todellakaan ole enää likviditeettiä ja pääomaa, silloin järjestelmän kannalta vaikutukseen ei ole vieläkään puututtu kunnollisilla välineillä Euroopan tasolla ja tukeudutaan kansallisiin välineisiin. Silloin mielestäni me ole vielä oikeassa vaiheessa ajatellen asian käsittelytalossa sitten IFRS 9. Tässä pitää todellakin nopeuttaa tätä siirtymävaihetta, jotta voidaan selventää myös se, missä oloissa sitä aiotaan sen täytäntöön panna. Now. Kiitoksia nyt vielä esittelijät Högmark ensin. Well, uh, I would like to thank... No, haluaisin vielä kiittää kaikkia puheenvuoroja ja puheenvuoron pitäjiä ja vastauksista näihin kysymyksiin. Me saimme tässä nyt aika paljon ajattelemisen aihetta ja siitä, että meidän täytyy keskustella oikean tasoisista ämrelleistä, ottaen mukaan – ja huomioida sitten myös oman pääoman taso ja vastuiden jakaminen siitä huolimatta, että puheenjohtajan mielestä se on monimutkaista, niin minun mielestäni olisi kyllä ihan sen arvoista, että me tarkastelemme asiaa ja uskonpa, että näin teemmekin. Ja sitten kaikki muutkin asiat, jotka täällä on tänään otettu esiin, joten haluaisin vain kiittää asiantuntijoita kovasti. Kiitos. Kiitos. Sitten Simon. Lämmin kiitos myös minulta kaikille teille, jotka olitte mukana. Oli mielenkiintoista nähdä, että suhteellisuus on yksi avainkysymyksistä, joihin on pureuduttava. Ja olen oikein tyytyväinen siihen, mitä herra Enria meille kertoi. On hienoa kuulla, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, eli on syytä katsoa jo tehtyä. On hienoa, jos voimme pysyä yhteydessä. Olla yhteyksissä jatkossakin CRDn ja CRRn osalta. Kiitos vielä kerran siitä, että tulitte tänne ja kerroitte meille asiasta näin kattavasti. Kiitoksia. Tämä oli mielestäni äärimmäisen hedelmällinen seminaari. Me pyrimme nyt tämän pohjalta laatimaan mahdollisimman hyvän mietintöluonnoksen ja saman aikaan hyvän